Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät äh, naiset ja herrat. Nyt äh, avaan tämän kokouksen. Meillä on tänä aamuna erittäin kiinnostavia aiheita. Esityslistalla EUn rahoituksen tehokkuus ja vaikuttavuus on ollut aina tärkeä aihe, varsinkin kun puhumme uusista rahoitusnäkymistä. Kokouksen Esityslista on teillä. Siihen on kuitenkin tullut pieni muutos sen sijaan, että kävisimme nyt keskustelua puoli kahteentoista niin keskustelemme vain kello 11 asti, koska kello 11 alkaa erityiskeskustelu neuvoston vastuuvapausmenettelystä. Ja tästä syystä kaikkien on rajoitettava puheaikaansa ei pitäisi puhua nopeammin, vaan, vaan puhua lyhyemmin omissa huomioissaan. Ensin haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle, herra Bart Stassille. Bart, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kollegat ja arvoisat vieraat, tämä on hyvin tärkeä aihe, joka meillä on esityslistallamme tänään. Tämän kuulemistilaisuuden ö, ajatus syntyi oikeastaan jo yli vuosi sitten, kun lehdistöstä saimme lukea tällaisesta niin kutsutusta ympäristömafiasta, joka olisi Italiassa päässyt uusiutuvia energianlähteitä koskevan tukijärjestelmän piiriin. Ja tästä oli koko joukko lehdistös, lehdistöjuttuja. Kyse oli rikollisista. Puhuttiin jopa otsikoin kuten Gun with the Wind ase, aseesta, eikä niinkään Gone with the Wind tuulen viemää. Ja kyse oli siis lähinnä tuulienergia-alan epäselvyyksistä, ja me toki tiedämme, että, että tätä ei tapahdu yksinomaan Italiassa, vaan monissa muissakin jäsenvaltioissa, Espanjassa, Romaniassa, Ranskassa, Korsikalla, Bulgariassa. Ja näin ollen meidän tulee kiinnittää asian huomiota. Ajat ovat kovat, talous- ja rahoituskriisi jyllää, ja Kyllä meidän täytyy Euroopan tasolla katsoa, miten näitä julkisia varoja käytetään, mihin nämä rahat menevät. Ja nyt käydään keskustelua budjetin, eu budjetin kokonaistasosta ja todetaan, että mahdollisesti tulisi asioita ajaa pikemminkin rahan määrän, rahoituksen määrän sijaan rahoituksen laatuun. Ja täytyy todella katsoa, koska rajat ovat tulossa vastaan, niin täytyy katsoa, että miten näitä eurooppalaisia rahoja käytetään. Ketkä hyötyvät eurooppalaisista Euroopan unionin tuista, joskus oikeutetusti, joskus taas ei oikeutetusti. Ja meidän täytyy nyt ottaa tämä asia todella suurennuslasin alle, tarkastuksen alle. Meillä on äh, tänään äh, erittäin asiantunteva, hyvä paneeli keskustelemassa tästä aiheesta ja odotan kovasti äh, kuulevani tämän päivän esitykset ja puheenvuorot. Ja näin me talousarvion valvontavaliokunnassa voimme sitten tehdä omat päätelmämme myös vastuuvapauden suhteen tulevaisuutta silmällä pitäen. Kiitos puheenjohtaja, tässähän tämä. Kiitoksia Bart. Ja nyt minulla on todella suuri ilo ja kunnia antaa puheenvuoro herra Fasakasille, joka on itse asiassa edeltäjäni tämän valiokunnan puheenjohtajana ja nyt tilintarkastustuomioistuimen tuomari. Herra Fasakas, olkaa hyvä. Honorable. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, arvon vierailevat puhujat ja hyvät kuulijat. Ensinnäkin haluaisin kiittää tätä valiokuntaa ja erityisesti esittelijä Bart Stassia siitä, että hän järjesti tämän erittäin tärkeän kuulemisen tänään. Tilintarkastustuomioistuimen jäsenenä minulla on ilo voida myötävaikuttaa tähän kuulemistilaisuuteen esittämällä meidän arviomme EUn varainkäytön käytön säännönmukaisuudesta ja vaikuttavuudesta. Mutta ennen kuin aloitan esitykseni, haluaisin onnitella Mylderiä tämän valiokunnan puheenjohtajan postista. Tiedän kyllä, minkälaisia haasteita teillä on kun puhutaan EU-budjetista, teidän täytyy parantaa EUn varainkäytön laatua. Entisenä kollegana ja myös ystävänä olen aivan varma siitä, että teillä on riittävät tiedot ja kokemukset, mutta myös sitoumus vastata näihin haasteisiin ja vastata kaikkiin niihin haasteisiin, jotka teillä on edessä. toivotan teille kaikkea hyvää ja menestystä tässä paikassanne ja te voitte aina luottaa tilin tarkastustuomioistuimen tuen ja minun henkilökohtaisen tukeni varaan. Mutta mitä tulee nyt EUn rahoituksen tehoavuudesta ja säännönmukaisuudesta, tämä rahoitus- ja talouskriisi asettaa merkittäviä haasteita Euroopan unionille. Tilintarkastustuomioistuin on sitoutunut vastaamaan näihin haasteisiin. Kuten tiedätte, tiedätte, tämä tilintarkastustuomioistuin on riippumaton ulkoinen Äh, instanssi. Ja su- korkeimpien tilintarkastustuomioistuinten äh, äh, kansainvälinen järjestö tulkitsee mm, tai kansainvälisiä tilintarkastussääntöjä. Tietyllä vapaudella on tiettyjä kansallisia instituutioita, jotka haluavat antaa ehdotuksia vaikuttaa hallituksen päätöksiin toiset taas eivät äh, lausu näkemyksiään poliittisista päätöksistä, mutta vaan äh, tarkastelee sitä, mitä julkista rahaa on käytetty. Tilintarkastustuomioistuimen päärooli on auttaa parlamenttia, kun se valvoo budjetin täytäntöönpanoa. Parlamentilla on kaksinainen rooli. Se on tilintarkastus, vastuuvapaus, äh, viranomainen ja lainsäädäntö instanssi ja se voi aina vaikuttaa, hyötyä meidän työmme tuloksesta. Tilintarkastustuomioistuimen mandaatti on hyvin laaja perussopimuksen mukaisesti. Tarkastukset kattavat paitsi sen, että saadaan vastuutta rahalle, myös sen, että noudatetaan sääntöjä. Suoritus ja sääntöjen noudattaminen viittaa siihen, että noudatetaan erilaisia standardeja. Se on e, e, erittäin tärkeä ennakkoedellytys sille, että julkista rahaa käytetään oikealla tavalla. Joten loppujen lopuksi tällainen rahalle vastannetta periaate on myös oikeudellinen vaatimus. Tilintarkastustuomioistuin antaa tarkastuslausumia EUn rahan varainkäytöstä ja se puut, tarkastaa myös sitä, miten rahat ovat päätyneet loppukäyttäjille. Meidän tehtävämme on raportoida siitä, tapahtuvatko asiat oikealla tavalla. Meidän löydöksemme ovat, jos löydöksemme osoittavat, että näin ei ole, esimerkiksi kohesioalueella, niin meidän täytyy puuttua asiaan. Täytyy kuitenkin korostaa että tämä virhemäärä tarkoittaa sitä, kuinka paljon säännönmukaisuuksia on löydetty, mutta sitä ei pidä pitää samana asiana kuin petoksia. Jotta ymmärrettäisiin, mitä tämä rahalle arviota tarkoittaa, niin nyt meillä on aivan erila, erityinen vuoden 2010 vuosikertomus, jossa on uusi kappale, joka koskee, joka on tällainen synteesiraportti, joka sisältää päätelmiä ja ö, suosituksia, jotka liittyvät viime vuoden performanssiin. Tilintarkastustuomioistuin laatii myös aivan erityisiä raportteja eri aiheista, osoittaakseen, kuinka rahaa on todella käytetty, onko tehty oikeita asioita, ja se antaa suosituksia, jos, jos, jos on parantamisen varaa. Nämä suoritustarkastukset tarkastelevat sitä, onko rahaa käytetty tehokkaasti ja tehoavasti. Viime vuonna tuomioistuin hyväksyi 14 erityistä raporttia puutuimme muun muassa liikenteeseen, energiaan ja tällä hetkellä meillä on vielä tulossa useita performanssiraportteja, jotka muun muassa liittyvät ydinvoimaan, energiatehokkuuteen, teiden rakentamiseen, satamainvestointeihin ja niin edespäin. Me aiomme ne esittää löydökset ja suositukset, jotka liittyvät näihin raportteihin ajan jonkin ajan kuluttua. Lopuksi me teemme myös ehdotuksia uusiksi rahoitussäännöiksi. Vuoden 2010 raportti, joka liittyy unionin rahoitushallintaan, niin tilintarkastustuomioistuin korosti tiettyjä alueita, joilla on joilla on parantamisen varaa varainkäytön osalta. Jatkuva viesti, jonka pyrimme esittämään, on se, että ei pidä käyttää enemmän rahaa, vaan täytyy käyttää paremmin rahaa. Olemme yksilöineet selkeitä tavoitteita, joiden osalta EU-varainkäyttö on paljon parempaa kuin yksittäisten valtioiden varainkäyttö. Kaikkeen varainkäyttöön kuuluu kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen ulottuvuus. EU-varojen absorptiota ei pidä, pidä pidä samana kuin helppona rahan käyttönä. Sitten kysymykseen, että ketkä ovat kaikkein tärkeimmät edunsaajat. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että EUn lisäarvoperiaatteen pohjalta, jossa EUn varankäytön täytyy tarjota selkeää näkyvää etua, jota ei voitaisi saada aikaan kansallisella tasolla, niin todelliset edunsaajat tai niiden oletetaan olevan EU kokonaisuudessaan ja sen kansalaiset. Mutta toisaalta haluaisin kiinnittää huomioon siihen tosiasiaan, että on yksi asia olla loppuedunsaaja ja on aivan toinen asia olla rahojen vastaanottaja. Tässä yhteydessä kolme, esimerkkiä, eh, kolme elementtiä täytyy ottaa huomioon. EU- ja kansalliset eh, budjetit, niiden rahoitushan on samankaltaista ja joissain tapauksissa kyse on yhteisrahoituksesta, esimerkiksi kohesio, eh, kalastus, maaseudun kehittäminen. Silloin on vastavuoroinen etu siinä, että asiat menevät oikein. Silloin kun on kansallista, kansallista varankäyttöä ja yhteisrahoitusta niin EUn välintulon vuoksi ei tule lisää rahaa, vaan osa rahasta tulee EU-budjetista ja loput tulevat kansallisista resursseista. Yhteisrahoitus kuitenkin parantaa ohjelmien lukumäärää, lisää siis niiden lukumäärää. Suora linkki EUn komission ja loppuvarainsaajan välillä on olemassa vain tietyillä alueilla, muun muassa tutkimuksessa, sellaisilla alueilla kuin maatalous, kohesio, maaseudun kehittäminen, kalastus, Sellaisilla näillä aloilla suurin osa EU-rahasta ja niiden päivittäinen hallinnointi kuuluu jäsenvaltioille. Sitä kutsutaan yhteiseksi tai jaetuksi hallinnoinniksi. Tässä tapauksessa EUn maksatukset koostuvat siitä, että korvataan jäsenvaltioille se, mitä ne ovat jo maksaneet loppusaajille. Komission puheenvuorokumppaneita ovat siis kansalliset elimet, eh, joille varainsaajat, joiden kanssa varainsaajat ovat tekemisissä. Täytyy muistaa, että ne sääntöjen vastaisuudet, joita olemme todenneet, johtuvat siitä, että kansallisia sääntöjä on sovellettu väärällä tavalla. Tämä koskee kohesiopolitiikkaa, ei ainoastaan kansallista yhteisrahoitusta, vaan myös samankaltaisia toimia, joita kansallisista budjetteista on täysimittaisesti rahoitettu. Ottaen huomioon, että usein samat elimet hallinnoivat sekä EU- että kansallisia varoja, niin ei ole mitään syytä uskoa, että sama, samoja sääntöjä sovellettaisiin eri tavalla mm, riippuen siitä, mikä on varojen alkuperä. Eli tämä ongelma ei rajoitu vain EUn budjettiin. Joku voisi, voitaisiin jopa sanoa, että EUn ja kansalliset budjetit ovat samassa veneessä. Epäsäännönmukaisuustapaukset ovat tulosta siitä, että on tehty vaatimuksia, jotka eivät ole hakukelpoisia, ei ole noudatettu maksuehtoja, erityisesti julkisia hankintasääntöjä. Kyse ei ole siis ainoastaan siitä, että ei noudatettaisi sääntöjä. Meidän täytyy myös ottaa huomioon taloudellisuus ja varojen tehoavuus ja tehokkuus. Avain sille, että voidaan varmistaa se, että rahaa käytetään sääntöjen mukaisesti, on siinä, että pidetään huoli kansallisen hallinnointijärjestelmän riittävästä toiminnasta. Hallinnollista kapasiteettia täytyy rakentaa ihan alusta saakka. Minkälaiset oikotiet eivät ole mahdollisia? On erittäin tärkeää, että keskitytään tuloksiin, ja tuotokseen niin, että jatkuvasti pyritään saamaan panospuolella parannusta. Toimet ja käytännön toimet, joiden tarkoitus on parantaa taloudellista tehoavuutta ja tehokkuutta, voivat vaatia myös muutoksia oikeudellisiin puitteisiin. Tilintarkastustuomioistuin on tietoinen siitä, kuinka tärkeää julkisten politiikkojen arviointi on. Haluaisin tässä yhteydessä viitata erikois Äh, raporttiimme 3 2010, joka liittyy vaikutusten arviointiin ja sen tukeen päätöksenteossa. Ollaan sitä mieltä, että ei riitä, että tarkastetaan varainkäyttöä, vaan täytyy myös arvioida itse politiikkoja. Tällaiset tärkeät äh, stressitestit ovat, tulo, tullaan ottamaan huomioon 2013 äh, asetuksessa, joka koskee kohesiopolitiikkaa. Tämä liittyy siihen, minkälaisia mahdolli- mikä, tämä liittyy siihen, mikä on ylipäänsä kohesiopolitiikan tulevaisuus. Tässä yhteydessä on yhä tarpeellisempaa keskittyä tuloksiin ja tuotokseen, eikä pelkästään panospuolen säännönmukaisuuteen. Ja sen vuoksi noudattamisen, sääntöjen noudattamisen, ähm, äh, ohjelmien taloudellisuuden, tehoavuuden ja tehokkuuden välinen linkki on erittäin tärkeä, kun arvioidaan poliittisia äh, linjauksia. Johtopäätös. Äh, kollegani ja minä olemme vakuuttuneita siitä, että parempi varainkäyttö edellyttää yhdenmukaisia, yhdenmukaista panosta kaikilta instituutioilta. Kun teemme yhteistyötä sidosryhmien kanssa, erityisesti parlamentin kanssa, niin sen lisäksi, että voimme turvata EUn budjetin, budjetin säännönmukaisuuden. Meidän täytyy myös varmistaa se, että EUn varoja käytetään tehokkaasti ja tehoavasti ja että edun saajien etu ja veromaksajien unionin etu ovat ensisijaisia. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Kiitos teille ja kiitos ystävällisistä sanoistanne tuossa aluksi. Nyt antaisin puheenvuoron Vilipotres Slautersille komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. No, kiitoksia puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja ja parlamentin jäsenet. Kiitoksia siitä, että aluepolitiikka pääosaston komissiosta kutsuitte tämän valiokuntanne kokoukseen. Minä ehdottaisin, että siinä ajassa, joka minulle on puheaika myönnetty, voisin lyhyesti esitellä teille uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden alalla Äh, hankkeet äh, Italiassa, erityisesti Etelä-Italiassa, ja nämä voitaisiin asettaa eurooppalaisiin yhteyksiin. Nähdään näin, että mikä on äh, Italian tilanne ja erityisesti Etelä-Italian tilanne Italiassa. Uh, Voisitteko nyt käynnistää esitykseni?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 that we are going to see are the same as... No niin, äh, tämähän on meille toimitettu kai paperilla, mutta nythän se ilmestyykin sinne seinälle. Mainiota, mainiota. You can turn one slide, please. Ja voitte heti mennä yhden kuvan eteenpäin. Okay, on the first, uh... uh- no niin, tässä ensimmäisessä kaaviossa haluaisin esitellä teille menot, jotka tämän kuun viidenten päivään mennessä oli pääasiallisissa tuensaajamaissa rakennerahaston ja kohesiorahaston pohjalta toteutettu. Tässä kyseessä ovat miljoonat, siis miljoonissa euroissa. Ja niin kuin näette, niin kyse on energiatehokkuudesta ja uusiutuvista energialähteistä ja näin ollen Italiassa suhteellisesti verrattuna muihin maihin, niin tuen, tuen määrä on aika korkea. Italia on saanut noin 300 miljoonaa euroa näissä kahdessa. Ja niin kuin voisin todeta, niin numerona, numero kakkosena on sitten Espanja ja Ranska, noin 150 000 tämän 300 000 jälkeen seuraavaksi suurimmat. Todella siis kyse on suhteellisen merkittävästä alasta Italiassa. Samalla haluaisin kuitenkin korostaa, että mitä tulee rakennerahastojen koko maksatukseen 2007-2013 Italialle nämä luvut ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. Täytyy muistaa, että ohjelmien kokonaissumma on noin 55-60 miljardia euroa. Eli tämä 300 miljoonaa uusiutuviin energianlähteisiin on noin 0,5 prosenttia Italian kokonaistuesta, joka näin siis osoittaa, että äh, mikä tämän alan merkitys Italiassa on kokonaisuuteen verrattuna. Tässä sama tieto, mutta graafisesti ehkä selkeämmin ilmaistuna. No niin, sitten voidaan katsoa, minkä näköinen minkä näköistä kapasiteettia Italiassa sähkön tuotantoon erityisesti uusiutuvilla energialähteillä on toteutettu, niin tässä näette koko kapasiteetin tässä vasemmanpuolimaisessa, vasemmanpuolimaisella palstalla eri maissa. Italia on siinä myös merkitty vihreällä ja toisessa Toisessa palstassa sitten uusiutuvien energialähteiden osuus koko kapasiteetista ja sitten sama vielä neljä kilometriä kohti. Euroopan keskiarvo, jos otetaan tämä viimeinen palsta, joka on ikään kuin indeksi, siis uusiutuvien energialähteiden määrä, niin Euroopan keskiarvo on 470, eikä Italia ole ole kaukanakaan tästä Euroopan keskiarvosta. Niin kuin voitaisiin olettaa, Itävalta ja Ruotsi ovat huomattavasti paremmalla tasolla. Niiden osuus on huomattavasti korkeampi. Energiatuotannosta siis uusiutuvien energialähteiden osuus on korkeampi kuin Italian. Kun nyt mennään Italiaan ja kolmelle suurelle alueelle, jotka erottelimme Italiassa, niin voitte nähdä, että etelässä tämä vihreällä merkitty kohta Mezzogiorno vuonna 2000 kolme miljardia uusiutuvien osuus. Sitten 2009 se jo nousi ja 2010 10,5 tuhatta megawattia. Tämä siis laitosten kapasiteetti. Ja kun katsotaan energiaa tuotannossa uusiutuvien energialähteiden osuutta, se nousi 12 prosentista 32 prosenttiin. Eli tämä on erittäin merkittävä vaikutus. Italia oli jäljessä tuossa alussa vuonna 2000 Silloin siis Etelä-Italiassa uusiutuvien energianlähteiden osuus energiantuotannosta oli huomattavasti alhaisempi kuin Italiassa keskimäärin. Ja tässä seuraavassa kuvassa voitte sitten nähdä tämän suuntauksen, siis uusiutuvien osuus Mezzogiornossa. Tämä vihreä viiva nousee huomattavasti jyrkemmin kuin nuo muut Italian alueet. Kun sitten katsotaan uusiutuvien energian lähteiden tilannetta Italiassa ja, ja nähdään eroja eri Italian alueiden välillä, pohjoisessa kaikkein merkittävin, noin lähes 80 prosenttia, tulee vesienergiasta sekä maalämmöstä. Tämä on tämä ensimmäinen kuva. Sitten Keski-Italiassa edelleen näistä kahdesta lähteestä saadaan 70 prosenttia uusiutuvista, mutta aurinkoenergian osuus on jo korkeampi kuin pohjoisessa. Italiassa taas eh, vesi sekä maalämpöenergian osuus on eh, huomattavasti alle 30 prosenttia, mutta tuulienergian osuus on lähes 50 prosenttia, eli se on merkittävin uusiutuvien lähde Etelä-Italiassa. Tässä vielä yksityiskohtaisesti yksityiskohtaisempaa tietoa, joka perustuu omiin raportteihimme sekä Italian viranomaisten ja yritysten raportointiin. Sitten voimme siirtyä eteenpäin, katsoa Sisiliaa ja muita eteläisen Italian alueita tarkemmin. Niin tässä seuraavassa kuvassa nähdään kattava tilannekuvaus yhteisrahoit omistetuista laitoksista ja rakenteilla olevista äh, laitoksista juuri Sisiliassa. Ja tässä voitte äh, toisessa palstassa nähdä, mikä kapasiteet, yhteisrahoitettu kapasiteetti on. Ja voitte nähdä, että kyseessä on ennen kaikkea tuulienergia. Mehän jo edellisessä kuvassa näimme, että tuulienergian osuus on uusiutuvista kaikkein merkittävin Etelä-Italiassa. Täytyy muuten muistaa my- myös, ja sen näkee tästä kolmannelta palstalta, että kokonaiskapasiteetti Sisiliassa uusiutuvaa lähdettä kohti on, ja tämä voidaan nähdä, kun näitä prosentteja lasketaan yhteisrahoitettu kapasiteetti sekä koko kapasiteetti, joka on toiminnassa, niin yhteisrahoitetun kapasiteetin osuus on suhteellisen alhainen. Näette, että se on kaiken kaikkiaan kaikki uusiutuvat huomioon ottaen 16 prosenttia ja itse asiassa tuulienergian alalla jopa alle 16 prosenttia, joten Sisiliassa ennen kaikkea tuki on mennyt aurinkoenergia-alalle eikä tuuleen ja biomassaan. Biomassan tuki on lähes nolla ja mm, tuuli energialla siis tuo 15,6 prosenttia yhteisörahoituksesta. Sitten kun katsotaan paria seuraavaa kuvaa, niin voidaan nähdä, että 2007-2013 ohjelmakaudella Italiassa energia-alan rahoitus, rahoitetut hankkeet, hankkeet ja niiden tuki sekä maksut, jotka tähän mennessä on toteutettu. Ja mennäänpä seuraavaan kuvaan. Tästä tämän näkee vielä selkeämmin alueittain ja ohjelmittain. Jos nyt katsotaan näitä alueita, voitte nähdä, että tuulienergia tällä hetkellä on mm, vähemmän tärkeä suhteellisesti jos katsotaan näitä tukisummia 1,4 miljardia kaiken kaikkiaan. Näette sen tuosta viimeiseltä riviltä toiseksi viimeiseltä palstalta, mutta näette, että tuulienergiaan menee vain 50 miljoonaa, aurinkoenergiaan 245 miljoonaa, eli se on huomattavasti merkittävämpi. Ja kaikkein eniten tukea menee energiatehokkuuteen, joka ei siis ole ohjelma sinänsä, vaan, vaan tehokkuus, energiatehokkuuden parantamiseen menee 600 miljoonaa. Eli tässä voitte nähdä näiden eri uusiutuvien energialähteiden merkityksen eri Etelä-Italian alueilla. Pyydän anteeksi sitä, että nämä tiedot eh, eivät ole aivan tuoreita. Ne tulevat eh, viime vuoden lopulta. Ne ovat kaikkein luotettavimmat tiedot. Meillä on kyllä tuorempaakin tietoa, mutta niiden luotettavuutta ei ole voitu aivan varmasti vahvistaa. Joten me viittasimme tuossa ensimmäisessä kuvassa jo tähän kokonaissummaan 300 miljoonaa ja voitte nähdä, miten se jakaantuu eri alueiden välillä vertikaalisesti ja horisontaalisesti näissä riveillä näette, miten se jakautuu eri energianlähteiden sekä energiatehokkuuden välillä. Joka tapauksessa toteutetut maksut tällä hetkellä tuulienergian kapasiteetin yhteisrahoitustaso on tasan tarkkaan nolla. Sitten tässä seuraavassa tämän asian graafisesti toisin esitettynä. Korostaisin siis teille tässä koko esityksessäni juuri sitä, että kyllä, toden totta, mutta me rahoitamme merkittävästi uusiutuvia energialähteitä, niiden käyttöä Etelä-Italiassa, erityisesti Italiassa muutenkin. Kuitenkin, kun verrataan puhtaasti italialaista rahoitusta, joka alalla on käytettävissään, niin yhteisrahoitetuissa yhteisrahoitetut hankkeet ovat alle 16 prosenttia koko kapasiteetista. Ja mitä tulee eri alojen vertailuun, niin olemme tuulienergiaa rahoittaneet suhteessa hyvin vähän. Ja tulevalle neljälle vuodelle, siis ohjelmakauden loppu, voimme todeta, että tuulienergian osuus kyllä nousee, mutta ei kovin paljon koska tällä hetkellä Etelä-Italian ohjelmat keskittyvät ennen kaikkea aurinkoenergiaan sekä energiatehokkuuteen. Ja näihin meidän kannustimemmekin äh, suurilta osilta menevät. Vielä toteaisin äh, viimeisessä kuvassani sen, mitä herra Fasagaskin totesi omassa puheenvuorossaan – nimittäin tilintarkastus sekä valvonta, puitteet ähm, koko Euroopan unionissa ja luonnollisesti näin ollen myös Italiassa siinä tapauksessa, kun on tällaisia yhteishallintohankkeita. Kolme viranomaista, hallintoviranomainen, äh, mm, tuki, äh, valvontaviranomainen sekä sitten tilintarkastusviranomainen, nämä kolme tahoa käyvät läpi hankkeet alueella ja aina hallintoviranomainen valvoo, tarkastaa sen, että jokainen yhteisrahoitettu hanke hallinnoidaan äh, oikealla tavalla. Ja sitten on tämä sertifioiva viranomainen, joka selittää meille maksut, äh, takaa meille, että kaikki maksut ovat toteutuneet äh, laillisesti ja säännönmukaisesti. Ja sitten on tilintarkastusviranomainen, joka sekin on osa tätä rakennetta, ja se tarkastaa niin hallintoviranomaisen kuin sertifioivan viranomaisenkin toimet ja tilit näiden jäljiltä. Ja tämän yläpuolella on tietenkin sitten vielä komission tilintarkastusviranomainen aluepääosastolta ja työllisyyspääosastolta, joka tekee oman tarkastuksensa eh, ja voi tehdä myös eh, pistokokeita kentällä. Tässäpä tämä Kiitoksia. Kiitos vielä kerran siitä, että sain tulla puhumaan valiokunnallenne ja toivon, että tästä oli hyötyä ja olemme luonnollisesti valmiit vastaamaan kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitos. Thank you very much. Kiitos oikein paljon teille. Ja nyt haluaisin antaa puheenvuoron herra Nikolino Paragonalle, Eh, Italian eh, talouskehitysministeriöstä. Olkaa hyvä. Grazie, signor Presidente. Mm, noi come... Kiitoksia puheenjohtaja. Talouskehitysministeriössä meidän roolimme on toimia vastuuviranomaisena näiden EAKRn varoista yhteisrahoitetuissa hankkeissa. Kuulimme täällä nyt yleiskatsauksen Euroopan komissiolta. Italian puolesta haluaisin nyt antaa vähän tietoja siitä, kuinka investoinnit niveltyvät näiden eri prioriteettien kanssa energia- ja ympäristöasioissa, ja resurssien tehokkaassa kehittävässä käytössä ja kehityksessä. Sitten jättäisin muutaman minuutin aikaa Sisiliasta puhumiseen niin, että voisimme yksityiskohtaisemmin keskustella näistä investoinneista. Tämän prioriteetin tarkoituksena on edistää paikallista kehitystä aktivoimalla uudistuvien energiahankkeiden kehitystä. Tästä on joitakin tietoja jo saatu komission dioista. Meillä on useita hankkeita ja meillä on tietenkin ajantasaisia tietoja näistä. 31.8.2010 Meillä on tietoja, ne, ne merkitsevät edistystä verrattuna tietoihin toukokuulta, mutta en nyt haluaisi mennä näihin lukuihin, vaan todeta, että kansallisessa strategisessa taulukossa, jossa on investoinnit vuonneksi 2007-2013, ovat kolme miljardia tämän konvergenssitavoitteen suhteen ja yksi miljardi kilpailukyky tavoitteen osalta, mukaan lukien työllisyys ja aluekehitys. Nämä ovat merkittäviä summia. Millaisia strategisia valintoja sitten niihin sovelletaan? Ensinnäkin pyritään tukemaan ja vahvistamaan tuotantoa niin, että voitaisiin edistää työllisyyttä ja uudistuvien energioiden käyttöä. Edelleen strategisena tavoitteena on kehittää integratiivisia energi- uudistavien energioiden ja energian säästön kehittämisen hankkeita. Edelleen on tarkoituksena vahvistaa jakeluverkostoja ja viimeisenä tavoitteena on levittää tietotaitoa parhaista käytännöistä eh, rakennusten energiasäästön alalla osa strategian tavoitteista on myös se, että lähentymisen tavoitteena alalla äh, harjoitettaisiin alueiden välisiä hankkeita, jotta voitaisiin äh, tukea heikkouksia, joita alueelta löytyy. Tämä strategia on toiminnan pohjana. Sitten investointien tilanteesta lukujen lisäksi. Siinä on viivästyksiä. Kansalliset viranomaiset ovat pyrkineet niitä lieventämään vahvistamalla tavoitteita – joiden kautta voitaisiin rankaista aluetta, joiden piti huolehtia hankkeiden hoitamisesta, jotka ovat aiheuttaneet siis lykkäyksiä. Tästä on tullut hyviä tuloksia. 31. elokuuta luvut ovatkin paljon parempia, vaikka viivästyksiä edelleenkin on, mutta tilanne on parantunut huomattavasti verrattuna toukokuun tilanteeseen. Yksi luku ehkä tähän hankkeiden määrä, joille on myönnetty rahoituksia, joita ollaan täytäntöön panemassa, on nyt jo mennyt 2000 yli. Komissiohan antoi luvun, joka oli juuri ja juuri puolet siitä tai allekin. Mitä näiden hankkeiden kautta sitten tehdään? Ensinnäkin, niin kuin jo sanoimme, niillä puututaan energiatehokkuuteen, julkisen valaistukseen, yhteistuotantoon, jakelun uudistuvien energialähteiden alalla, energia, äh, äh, biomassa, äh, aurinkoenergia, kaukolämpö kuuluvat tähän myös. Edelleen on hankkeita, joilla vahvistetaan kaupunkialueiden tilannetta Sisiliassa. Kuinka hankkeet sitten valittiin? Ensinnäkin valinta tehtiin EUn säännöstöjen mukaan huomioiden sisämarkkinoiden kilpailuslainsäädäntö ja sitten sovellettiin erityiskriteerejä, joita sovellettiin eri ohjelmiin säännösten mukaan. Kriteerit olivat jo, johdonmukaisuus pyrkimysten kanssa, mm, alueiden tuottavuuden lisääntyminen, ympäristövaikutukset ja työllisyys, vaikutukset ja synergian aikaansaaminen paikallisviranomaisten välillä – Tähän on käytetty valvontajärjestelmiä, jotka liittyvät eli ohjelmiin. Komissio on esitellyt ja hyväksynyt ja hallinnon ja EUn tilintarkastus niitä valvoo sekä regio-osaston ja tilintarkastustuomioistuimen kautta. Sisilian alueen olisi syytä antaa tarkempaa tietoa siitä, mitä toimintaa siellä harjoitetaan. Kiitoksia. Eh, grazie. Sono Gianluca Galati. Il... Eh, Kiitoksia. Olen eh, Galati. Edustan Sisilian alueen energiaosastoa. Sisilian hallinnossa haluaisin tähän lisätä vielä jotakin ja vahvistaa Sisilian osalta tiedot, joita täällä on aikaisemmin annettu komission edustajan taholta ja ministeriöstä. Sisilian alueella on tietenkin epäjohdonmukaisuuksia energiasuunnitelmissamme vuoden 2007-2013 varoja on uudelleen suunnattu. Täällä nähtiin dioja aikaisemmin. Siinä nähdään, kuinka selvä suunnanmuutos on tapahtunut. Pyrimme mm, vaikuttamaan näihin tuulivoimaloihin. Alueella, alueemme on neljänneksi tärkein tuulivoiman tuottaja-alue. Ja nyt olemme tilanteessa, jossa pyrimme rohkaisemaan aurinkosähköä ja biomassan käyttöä pikemminkin erityisesti pieniä ja keskisuuria voimaloita. Ja näin hajautetumman lähestymistavan kautta pyrimme toimimaan alueellamme pyrkimyksenä on saavuttaa taakan jaon tavoitteet mm, ja tähän liittyy useita ponnistuksia, joilla pyritään mahdollisimman paljon edistämään uudistavista energialähteistä tuotettua sähköä, mutta me on todella edistää sitä, että alueella olisi vähemmän suuria voimaloita ja enemmän pieniä ja keskisuuria aurinkosähköjä ja biomassalaitoksia. Tässä on kaksi tärkeintä toimintatapaa, joihin ministeriön edustaja viittasi. Ja eli tuotanto, väylät ja energiatehokkuus. Energiatehokkaus on todellinen pyrkimys, jotta voitaisiin saavuttaa taakanjakotavoitteet ja pyritämme, niin tässä tietenkin on EU-varoja käytetty, mutta tämän lisäksi on hyödynnetty myös tyypillisiä yhteisön välineitä, kuten pormestareiden sopimuksia ja saarten sopimuksia niin, että voisimme yhdessä vastautaan Sisiliassa tähän haasteeseen ja edistää uudistavien energioiden muotojen käyttöä. Julkiset tahot ja suuret yritykset tuotantopuolella ovat tärkeimmät vuoropuhelijamme. Me olemme myös puuttuneet merkittävällä tavalla järjestäytyneen rikollisuuden ja, väärin, ja väärinkäytösten tilanteeseen tällä kaudella 2007-2013. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Niin eh, tiedättekö, puheenjohtaja myöntää täällä puheenvuorot, eh, eivätkä vieraat toisilleen. Haluaisin kuulla, että montako italialaista puheenvuoroa täällä on vielä tulossa? teillä näyttää olevan jonkinnäköinen järjestelmä. Myönnätte tässä puheenvuorot toisillenne. Montako italialaista puheenvuoroa täällä on vielä tulossa? One. Yksi. Eikä enempää. Ja kauanko aiotte puhua? Uh, keep it as brief as... Puhukaa mahdollisimman lyhyesti. Very good. No niin, hyvä. Kymmenen minuuttia on liikaa. Viisi minuuttia saatte. Cinco. Sinko, viisi. Pyydän anteeksi, hyvä puheenjohtaja, koska en mitenkään halunnut rikkoa sääntöjänne. Tämä on ensimmäinen vierailuni täällä. Siitä se vain johtuu. Haluaisin kiittää mahdollisuudesta puhua teille lyhyesti. Olette nyt täällä kuulleet ähm, Galatilta Sisilian erityistilanteesta. Pyrimme kehittämään ja tukemaan uudistuvia energialähteitä. Tämän lisäksi olemme vahvasti pyrkineet siihen, että otettaisiin käyttöön kaikki kansalliset ja alueelliset välineet, joiden avulla voidaan tuoda avoimuutta varojen käyttöön ja välttää äh, spekulointi ja rikollinen toiminta. Tämän vuoden aikana olen saanut aikaan sen, että on hyväksytty pöytäkirja veroviranomaisen kanssa, tai itse asiassa kyseessä on Italian talousasioiden poliisi, voima, joka huolehtii näistä prosesseista, jotka liittyvät talouselämään. Ja tietenkin tämä sektori, josta nyt puhumme, on erityinen, koska tässä tähän rikollismaailmalla voi olla kiinnostusta puuttua tähän asiaan. Olemme siis päättäneet toimittaa tälle talousalan poliisille kaikki voimallaan rakentamisluvat, joiden tarkoituksena nämä ovat tietenkin julkista ja yksityistä etua koskevia ja näin talousasioiden poliisi voi tehdä tarvittavat tarkistukset, jotka kuuluvat sen toimivaltuuksiin. Ja näin voidaan jatkuvalla tavalla valvoa tämän alan toimijoita. Ja näin voitaisiin todella välttää väärinkäytökset tai ainakin tukahduttaa ne, kun niitä havaitaan. Ja näin voidaan järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa rajoittaa. Tämä on yksi väline, sitten on toinen pöytäkirja, jonka olen allekirjoittanut sisäministeri Maronin kanssa. Tässä hyödynsin kokemuksiani menneisyydestä aikaisemmin toimin prefektinä Palermossa Sisiliassa. Tämän pöytäkirjan myötä olemme päättäneet, että ennen kuin myönnetään voimalan rakentamislupia, tarvitaan mafian vastaisia tarkastuksia. On siis tarkastettava, minkä luonteiset tahot lupaa hakevat. Tämän tyyppiset tarkastukset koskevat myös maa-alueiden omistajia. Näitä maa-alueita, joille valmalat halutaan rakentaa. Ja edelleen otetaan mukaan tahot, jotka tulevat mukaan hankkeeseen myöhemmissä vaiheissa. Kuten huomaatte, niin minun on nyt päätettävä puheenvuoroni aivan pian. Kyseessä on siis hyvin tehokkaat välineet, joiden kautta voidaan jatkuvalla tavalla seurata näitä menettelyjä. Näin Sisiliassa nyt tehdään. Olisi toivottavaa, että näin tehtäisiin kaikkialla. Hyvä puheenjohtaja, hyvä vali- valiokunnan jäsenet. Ei ole niin, että järjestäytynyt rikollisuus investoisi ainoastaan rajattuille alueille, vaan niillä on käytettävissä valtavia summia ja ne investoivat siellä, missä tuotto on suurinta. Eli paljon laajemmalla alueella kuin yhden alueen tai yhden valtion alueella. Olisi siis aivan välttämätöntä, että tämän tyyppisiä toimia, ja tarkoitan tässä käytettävää toimintatapaa, olisi hyvä, jos näitä toimintatapoja levitettäisiin koko Eurooppaan ei voida mitenkään sulkea pois, etteikö yhden maan rikollisjärjestöt investoisi toisiin maihin, jos siellä toiminta on tuottavampaa. Me olemme nyt ponnistelemassa, emme niinkään siksi, että, että rikolliset olisivat kiinnostuneempia tästä alueesta enemmän kuin muista, vaan pyrkimyksenä on se, että voitaisiin mahdollisimman pitkälti suojata tuottavaa toimintaa ja resurssien asianmukaista käyttöä pyrkimällä tasapainoon, jossa tuettaisiin tärkeitä tuotantosektoreita, kuten vaihtoehtoisia energialähteitä, ja samaan aikaan otettaisiin käyttöön varokäytäntöjä, joita varmasti kannattaisi tutkia myös muilla alueilla. Pyydän anteeksi puheenjohtaja, jos varastin teiltä vielä muutaman minuutin. Thank you very much. It was indeed very interesting. Kiitoksia mielenkiintoisista tiedoista, joita saimme teiltä. Ja mielestäni nämä tiedot olivat myös hyvin rohkaisevia ajatellen tulevaisuutta. Kiitos. No niin. Ja nyt eh, puheenvuoroja saavat jäsenet. Voimme avata keskustelun. Ehdottaisin, että puhuisimme tai kävisimme keskustelua 10 yli 10 suunnilleen. Eli voitte esittää kysymyksiä, mutta kysymysten tulisi olla korkeintaan kahden minuutin mittaisia. Herra Ehrenhausen on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Kiitos. Ehkäpä aloitetaan ihan yleisellä kysymyksellä, mitä tulee EU menojen tehokkuuteen, niin tämä tietenkin liittyy aina hallintomenojen osuuteen. 80, jos 80 prosenttia EU-rahoista virtaa takaisin jäsenvaltioihin ja sitten hallintomenoja on kolmella tasolla, yhtäältä EU-tasolla, toisaalta jäsenvaltioiden tasolla ja sitten kolmanneksi vielä vastaanottajan tasolla, niin kyllähän hallintoa on aika paljon. Kysymys komissiolle. Aikooko komissio eri politiikan alojen pohjalta tai tietääkö se, mitkä hallintomenojen osuudet ovat eri aloilla. Ja toiseksi haluaisin tietää hallintokuluista jäsenvaltioissa. Rahoitetaanko nekin osittain EU-budjetista? Kiitos. Kiitoksia sitten herra Söndergaard. Tak, formand. Jeg har, jeg har to spørgsmål. Kiitoksia. <clears throat> Kaksi kysymystä. Ensinnäkin liittyen tähän viimeisimpään puheenvuoroon, jonka kuulimme, niin haluaisin tietää, että koska tämä tuulivoima- ja mafia-tutkimus on alkanut tai alkaa. Minä esitän tämän kysymyksen, koska tausta-asiakirjana olemme vastaanottaneet asiakirjan, joka liittyy nimenomaan mafiaan ja eurooppalaiseen rahoitukseen ja erityisesti Italian tilanteeseen. Tässä puhutaan Oreste Vicorettosta ja myös Nikesti-nimisestä henkilöstä. Kuten tiedätte, tämä viimeksi mainittu on tuomittu mafiaan liittyvistä toimista – ja juuri samana aikana keskustelimme tuulivoiman ja eurooppalaisen rahoituksen välisestä yhteydestä. Eli haluaisin tietää, koska alkaa tämä tutkinta, jonka tarkoitus on vahvistaa tai kiistää mafian ja rahoituksen välinen yhteys. Ja toinen kysymys. Haluaisin tietää, että oletteko te löytänyt tapauksia, löytäneet tapauksia, joissa on selkeitä yhteyksiä mafiaan. Ja voitteko te kertoa näistä tapauksista? Onko käynyt niin, että yhteisön rahoituksella on autettu, tultu auttaneeksi mafiaa? Onko teillä tilastoja, lukuja siitä, kuinka monta tällaista esimerkkiä esimerkiksi on tullut esiin? Kiitos muita kysymyksiä en olekaan nähnyt. Ei, esittelijällä on vielä kysyttävää, tottahan toki. Um, Kiitos Jan. Täytyy sanoa, että olen tässä nyt jäänyt vielä hiukan nälkäiseksi. Kaikki tämä on ollut oikein kiinnostavaa, kaikki tähän asti kuulemamme. Ja myös Slautersin puheenvuoro, komission edustajan puheenvuoro oli kiinnostavaa ja kiva saada tällainen kattava kokonaiskuva. Mutta kun tämän kuulemistilaisuuden aiheena on se, mikä on. No nyt komissio kertoo meille, äh, mitä uusiutuviin energianlähteisiin on investoitu ja kuinka paljon on mennyt energiatehokkuuteen. Ja tietenkin joka ikinen kilowattitunti, joka säästetään, on oikein hyvä. Mutta kun tämän kuulemistilaisuuden aihe ja syy järjestämiselle on se, että että lehdistössä on ollut lehtijuttuja ja myös tämä Söndergaardin tutkimus, johon Söndergaard viittasi sitä, että mafia on soluttautunut tähän bisnekseen, niin onko komissio tästä tietoinen ja tekeekö komissio jotain, mitä tulee komission maksamiin tukiin energiatehokkuuteen sekä uusiutuvien energian lähteisiin? Mitä te teette? No niin, komission eh, edustaja Helas Läyttersin eh, viimeinen kuva oli tämä pyramidi näistä eri tarkastustasoista. Hyvä, niin te teette siis tarkastuksen, tilintarkastuksen, mutta mitkä tulokset sitten ovat? Voisitteko tässä nyt salaisuuden verhoa hiukan raottaa meillekin? Olin oikein iloinen eh, kuullessani nämä italialaisten puheenvuorot, kaikki italialaisten puheenvuorot, mutta viimeinen herra, viimeinen puhuja, puhui näistä kahdesta pöytäkirjasta. Tämä on erittäin tärkeä. Kyseessä ovat työvälineet tämän tyyppisen rikollisuuden torjumiseksi. Mutta joltain tai yhdeltä italialaiselta edustajalta haluaisin kuulla, että kuinka merkittävää rikollisuus on tällä alalla. Onko se vakava ongelma vai onko se joku pikkuongelma, pieni asia? Kun puhutaan esimerkiksi tuulienergiasta, niin komissio yritti meille osoittaa, että tuulienergiaan ei juurikaan investoida ja mm, tuki menee muualle. Ja myös toinen italialaisista puhujista totesi, että ollaan siirtymässä pois tuulienergiasta. Johtuuko tämä siitä, että rikollisuuden osuus on ollut niin merkittävää? Voisitteko antaa tästä meille hiukan konkreettisempia vastauksia ja tietoja? Kiitos. I hope I do not... Oikein erinomaista. Toivottavasti en nyt jätä ketään huomiota. Ei, joten nyt puheenvuoron saa esimerkiksi komissio. Ja komission jälkeen italialaiset voivat keskenään päättää, että kuka vastaa, vaikka kaikki kolme. Släyttärs. Uh, thank you again. Kiitoksia jälleen kerran puheenjohtaja. Mitä tulee näihin tilintarkastus- ja valvontatuloksiin, niin yritin esitykseni jälkipuoliskolla korostaa sitä, että että ensimmäisellä ja toisella tasolla nimenomaan Italian viranomaisten täytyy valvoa hankkeita, jotka ovat yhteisrahoituksessa. Tämä on erittäin tärkeää. Italian ja Sisilian valtuuskuntien ymmärtää. Ja heidän täytyy sitten kertoa, jos heillä on jotain erityistä tietoa tai tarkastustuloksia Italian ja e- Etelä-Italian ja Sisiliaan uudistuvia energialähteitä koskevissa asioissa. Mitä komission tulee, niin tässä vaiheessa meillä ei ole mitään viittausta siitä, että siihen suuntaan, että sääntöjen vastaisuutta olisi erityisen paljon nimenomaan uudistuviin energiaprojekteihin liittyvissä asioissa. Tämä tietysti saattaisi johtua siitä, mitä jo yritin tässä aiemmin korostaa ja painottaa, nimittäin, että ja olen ymmärtänyt tämän myös Legambienten puheenvuorosta, joka tullaan kuulemaan tänään, niin olen ymmärtänyt, että ongelma liittyisi erityisesti tuulivoimaan. Ja monista syistä – me olemme vähemmän mukana nyt tuulivoimakysymyksissä kuin aiemmin olimme. Siis vähemmän Etelä-Italiassa kuin ehkä muissa maissa. Ja tämä saattaisi olla selitys siihen, miksi eurooppalainen rahoitus uudistuviin energialähteisiin Etelä-Italiassa on vähemmän altis tällaiselle väärinkäyttöriskille ja sääntöjen vastaiselle käytölle. <clears throat> Mitä Sondegardin kysymykseen tulee, ehdottaisin, että Italian valtuuskunta tai valtuuskunnat esittäisivät näkemyksensä siitä. Kiitos. Okay, thank you very much. Hyvä, kiitos oikein paljon. Erra Paragona, ehkäpä te aloitatte ja tämän jälkeen myönnän puheenvuoron muille puhujille. Ensinnäkin pyydän anteeksi, että emme oikein osanneet noudattaa menettelymänne Sanoin herrastaa sille, että olisi hyödyllistä, että puhuisimme näin, mutta emme, emme siis noudattaneet normaalia menettelyä tässä. Olemme tästä pahoillamme. Jos puheenjohtajalle sopii, haluaisin antaa yleisluontoisia vastauksia koskien omaa rooliamme ja tämän jälkeen haluaisin ehdottaa, että annamme puheenvuoron niille, jotka täytäntöönpanevat tätä asiaa oma alueellaan, siis nimenomaan Sisiliassa – En usko, että tässä olisi mitään ongelmaa, joka liittyisi siihen, että yhteisön varoja mitenkään erityisesti epäasianmukaisesti tai petoksellisesti käytettäisiin tuulivoima-alalla. Mafia-ongelmahan on yleinen ongelma, joka koskee kaikkia niitä alueita, joissa rahaa liikkuu ja joissa investointeja voidaan tehdä. Jos ajatellaan, että tuulivoima olisi erityisesti merkittävä alue tässä asiassa, niin minusta tämä olisi aika äh, väärin sanottu. Valitettavasti tiedämme, että mafia vaikuttaa kaikkiin investointeihin, talouselämään aivan tuolta rahoitustoiminnasta aivan banaalimpiin yksinkertaisimpiin asioihin asti. Toiminta, jota olemme harjoittaneet tässä tapauksessa keskusvaltion tasolla, koski sitä, että vahvistetaan finanssipoliisin työtä ja valitaan hankkeita, joita rahoitetaan yhteisön rahoituksesta, jolla voidaan merkittävällä tavalla parantaa finanssipoliisin tutkimustoimintaa ja sitten pyrimme juurimaan talousrikollisuutta erityisesti yhteisön varojen käytön suhteen ja erityisesti tuli energia-alalla. Mitä sitten tulee e-, tuulienergiaa investointien laskemisen, ei se johdu siitä, että tuulivoima olisi erityisesti alttiin oleva sektori, vaan jollakin tavalla olemme nyt pohtineet sitä, ovatko nämä suuret investoineet investoinnit sellaisia, joita olisi uudelleen pohdittava ja joiden kokoallisuudestaan pohdittava tulevaisuutta ajatellen. näistä muista kysymyksistä, erityisimmistä kysymyksistä, olisi varmaan hyödyllisempää, että Sisilian edustaja itse vastaa. Kiitoksia. Mr. Galati. Okei. Okay. Ja sitten herra Galati. Em, sinteticamente la... Aivan tiivisti sanottuna. Järjestäytynyt rikollisuus ja mafia on kiinnostunut alasta, josta puhumme tänään samalla tavalla kuin kaikista tal- talousalueista aloista. Tämä on nyt tietenkin uusi ala ja tästä syystä järjestäytynyt rikollisuus on siitä erityisen kiinnostunut. Meillä on ollut täällä joitakin tapauksia. Minulla on ainakin yksi tilastotutkimus, jossa voidaan nähdä, että on ollut tapauksia, joissa prefektien ja sisäministeriön yhteistyön avulla on saatu valoa näihin tapauksiin ja ollaan voitu vetää pois voimaloiden rakennuslupia ja rahoituksia on saatu takaisin. Myös korruptiotapauksia on ollut. Nyt suunnanmuutos tuulivoimasta aurinkosähköön liittyy alueen hallinnointipolitiikkaan. On, on aivan selvää, että tuulivoimalat ovat paljon tuottavimpia kuin pienet ja keskisuuret aurinkosähkölaitokset, joten on hyvin luultavaa, että, että järjestäytynyt rikollisuus ei ole siitä niin kiinnostunut verrattuna todella näihin valtaviin tuulivoimaloihin. yksi tapaus, joka on ollut kansallisessa ja kansainvälisessä lehdistössä koskee yrittäjää, joka on investoinut Alkamon alueella tuulivoimaan ne 70 miljoonaa euroa ja viranomaiset puuttuivat tapaukseen nopeasti Sisiliassa ja tänä päivänä tämä yritys, joka tuottaa tuulivoimaa, on valtion hallinnoima Ja kun tämä tapaus tuli esille, niin aivan parin kuukauden aikana voimalla konfiskointiin ja valtio otti sen haltuunsa. Usein järjestäytynyt rikollisuus, kuten tiedämme, toimii niin, että se käyttää lahjontaa Sisilian alueella. Pyrimme tätä estämään ja jarruttamaan Tähän liittyvät lupamenettelyt. Mafia ei kiinnosta ainoastaan EU-varojen kautta, vaan tietenkin sitä kiinnostaa jo pelkästään lupienkin saaminen voimaloiden rakentamista varten. Ja myös tällä alueella olemme voimakkaasti toimineet ottamalla käyttöön erityistä valvontaa myös paikan päällä. Ja se on jo nyt tuottanut tuloksia ja toivon, että tulevaisuudessa tulokset ovat vielä merkittävämpiä. En tiedä, olenko nyt riittävästi vastannut tähän kysymykseen. Kiitoksia. Thank you very much, Mr. Kiitos. Oliko herra Marinolla vielä jotain lisättävää? Could you pay attention to the question? Jos voisitte vastata Söndergaardin kysymyksiin. No no. Mr. Söndergaard asked what happened to the... Herra Söndergaard kysyi. Ehkäpä herra Söndergaard voisitte vielä toistaa kysymyksenne ja sitten Marin voi vastata suoraan. Perhaps there was a problem of... Niin ehkä tässä oli jonkinlainen käännösongelma. Ehkä minä huonolla englannilla niin sitten pärjään paremmin kuin tanskalla. Mutta esitin kysymyksen ensinnäkin siitä, että koska tämä sääntö, joka liittyy mafiasuhteiden tutkimiseen, otettiin käyttöön, koska meillähän on marraskuulta vuodelta 2009 juttu, jossa 15 henkilöä pidätettiin, Decoreto ja Vito Nicastri. Ja yksi tapahtui vuonna 2006, tuolloin äh, nämä henkilöt tuomittiin rikoksista tällä alalla. Eli kysymys kuuluu, että koska te otitte käyttöön nämä säännöt, jotka liittyvät mm, siihen, että mafia, mafiaan liittyvä rikollisuus tulisi selvittää. Ja sen jälkeen, kun tämä sääntö on otettu käyttöön, niin kuinka monta juttua, tapausta olette löytäneet ja kuinka, minkälaisista rahasummista tässä puhutaan? Mr. Marino, could you... Herra Marino, tai Gelatti, jos joku voisi vastata nyt tähän. Sì, allora il caso di... Niin, tästä lehdistöartikkelista en oikein tiedä, sitä en tunne, en tunne kumpaakaan näistä henkilöistä, jotka mainitaan tässä artiklassa tietenkin. En tiedä millä tavalla he liittyvät tähän tapaukseen. Nikastri Tapaukseen viittasin edellisessä puheenvuorossani vuonna 2009, silloin kun havaittiin, että herra Nikastri olisi mafian kautta tehnyt näitä valtavia investointeja ja puutuimme tilanteeseen. Valtio puuttui tilanteeseen ja tällä hetkellä todellakin tämä yritys on valtion hallussa. Sitten nämä pöytäkirjat ja toimet joihin olemme ryhtyneet. Sisilian alueella nämä viittaavat tähän toisen puoliskon 2010 kaikki merkittävämmät toimet on todella otettu käyttöön vuoden 2010 loppupuoliskon ja tämän päivän välillä. Tämä Nikastri-asia ei liitty ei liittynyt ainoastaan Nikastrin julkisten varojen käyttöön, vaan sitäkin enemmän korruptiojärjestelmään lupien saamiseksi. Minä en varmasti ole tässä paras henkilö vastaamaan lopullisesti, mutta todella haluaisin tuonne toistaa, että ei tässä ole kyse ainoastaan julkisista varoista, vaan mafiaa kiinnostivat myös nämä luvat. Ja tämän ala, tällä alalla viime aikoina olemme tilanteeseen puuttuneet, mutta todella toistan, että pöytäkirjojen myötä olemme vahvistaneet välineitä, joilla torjutaan korruptiota ja mafian toimimista. Ja näin on todella ollut vuoden 2010 puolesta välistä eteenpäin. Sitten vielä lopuksi nämä tapaukset. Kyseessä on pienet toimet aurinkosähköalalla 2000-2006 ja biomassan tuotannon alalla. Kyseessä oli noin 4 miljoonan euron investoinnit ja, ja tässä on rahoitus evättyy Olafin puuttumisen jälkeen. Ja tässä oli myös saaren prefekti toimimassa. Kiitoksia. Okay, thank you. I think we have to... Uh, Kiitoksia. Tämä oli kiinnostava keskustelu. Olisimme voineet jatkaakin, mutta meillä on koko joukko muita asioita vielä esityslistalla, joten nyt meidän täytyy siirtyä muihin asioihin. Seuraavaksi Europol-kysymys. Ja puheenvuoron saa sitten herra Drusmutin, olkaa hyvä. Thank you very much, Honorable Chairman, for inviting Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että kutsuit meidät tänne tähän tärkeään kuulemistilaisuuteen. Ihan alkuun kerron teille lyhyesti Europolin roolista tässä asiassa ja sen jälkeen kerron teille muutamista tämänhetkisistä hankkeista ja niistä rikollisjärjestöistä, jotka, joiden toiminta aiheuttaa veronmaksajien, verojen ja EU-varojen menetyksiä. Mehän emme itse asiassa tutki varojen väärinkäyttöä, sen tekevät kansalliset poliisit. Ja sen jälkeen lopuksi vielä äh, kerron siitä, miten EU-rahaa käytetään äh, rikollisuuden torjuntaan. Puhun lyhyesti, mutta rehellisesti. Johdon, johdontona sanoisin, että Europol on EUn poliisi ja me olemme nyt EU-virasto. Meistä tuli EU-virasto vuosi sitten. Me koordinoimme Ähm, vasta, vastausta haasteeseen, joka koituu kansainvälisestä organisoidusta rikollisuudesta. Meillä on Hollannissa uusi päämaja ja meillä on yli 700 eksperttiä, äh, poliisiasiantuntijaa, mukaan luettuna 100 äh, tällaista liaison officeria yhteysviranomaista niin EU-sta kuin kolmannisistakin maista, Kolumbiasta, Islannista, Norjasta, USAsta ja muista maista. Me emme ole ainoastaan poliisijärjestö, mikä tässä yhteydessä on erittäin tärkeää muistaa, koska meillä on myös tulliviranomaisia, talousrikospoliiseja ja niin edespäin. Joten me toimimme tällä tavalla laajemmassa kontekstissa. Me koordinoimme yli 14 000 juttua vuosittain. Eikä meillä ole mitään tutkintaoikeuksia, mikä on ihan ok, mutta meillä on erittäin suuri vaikutus siihen, miten voimme koordinoida erilaisia tutkintajuttuja. Esimerkiksi yksi maailman suurimmista huumejutuista oli EUn koordinoima. Ja Norjassa vähän aikaa sitten kun oli tämä traaginen äh, 69 nuoren teurastusjuttu. Silloin sielläkin käytimme meidän oma järjestelmämme ja sitä arvostettiin kovasti, mutta palaan tähän tämän päivän kysymykseen. Voin kertoa teille, että erityisesti meitä kiinnostavat kaksi asiaa aluetta. Toinen, siis ensinnäkin me, me, me, me varastoimme kaiken tietomme eh, faileihin. Meillä on yksi, jonka nimi on Smoke, joka koskee Äh, esimerkiksi savukkeita ja muuta. Ja sitten meillä on tällainen AVE-faili, äh, jossa on muun muassa alvi-ongelmajuttuja. Ähm, me siis äh, tallennamme kaiken EU-ta koskevaan ALV ähm, kaikki tapaukset. Euroopassa on erittäin taitava organisoitu kriminaalijärjestö, joka ei ole ainoastaan italialainen, vaan siinä on kaikenlaisia organisoituja rikollisjengejä, jotka tekevät ALV-rikoksia. He ovat yhteyksissä yrityksiin ja samalla tutkivat kansallisten verojärjestelmien erikoisuuksia. Ja henkilöt, jotka ovat näissä ALV-jutuissa, toimivat aina hyvin lyhyen ajan kerrallaan. He velottavat alvin myymistään hyödykkeistä ja sen jälkeen katoavat rahat taskussaan. Komissio on arvioinut, että ALV-petokset maksavat ainakin 16 miljardia euroa vuosittain. Kuitenkin ALV-karuselli on vain yksi osa tästä laajemmasta organisoituun verorikollisuuteen liittyvästä asiasta, joka saattaa maksaa jopa 250 miljardia vuosittain. Mitä meidän rikollisarviointiemme mukaan voin kertoa teille seuraavat trendit tällä alalla. Ähm, äh, petoksentekijät ovat luoneet globaaleja linkkejä ja se mahdollistaa sen, että he voivat tehdä rikoksia äh, kaikkialla EU, ihan riippumatta paikallisista rikollisjärjestöistä ähm, toimivat siis yl, ka, rajat ylittävällä tavalla. Mitä tulee rahanpesuun, ö, rikollisilla on verkostoja eri maissa niin, että he, he eivät toimi toisiaan vastaan, vaan toimivat yhteistyössä. Useat ö, kaupankäyjät ja traderit käyttävät hyväkseen järjestelmää ja jakavat keskenään tietoja ja resursseja. Ja tämän, tämän, tätä tietoa jää tämmöisessä internetissä. Se nopeus, jolla ö, rikolliset... Ö, toimivat. On merkki siitä, että eri ryhmät tekevät yhteistyötä, kertovat siitä, mitä poliisi tekee tällä hetkellä ja mitä kannattaa missäkin tehdä. On myös viitettä siitä, että organisoidut rikollisjärjestelmät investoivat toinen toistensa toimiin. Rikoksen hyödyt käytetään yleensä huumekauppaan, alkoholin salakuljettamiseen ja niin edespäin. Usein rahanpesu tapahtuu pankeissa, jotka sijaitsevat vaikkapa Arabiemiritaraatissa tai muualla EUn ulkopuolella. Näin on melkein kaikissa raportoiduissa tapauksissa. Olemme myös todenneet, että Euroopan kaakkoiskulmassa on erityisesti sellaista rikollisuutta, jossa kiinalaiset ja vietnamilaiset orkestroivat, johtavat tällaisia rahanpesuoperaatioita EUn kautta. Toimivat myös Hampurissa ja Rotterdamissa käyttävät hyväkseen väärennettyjä dokumentteja ja pyrkivät tällä tavalla tekemään AV-rikoksia. Eli meillä on tässä aika suuri ongelma, joka perustuu siihen, että rikolliset sopeutuvat koko ajan muuttuviin tilanteisiin. Joskus ehkäpä yhtenä päivänä toimivat päästökauppa, alvi rikollisuudessa, seuraavana päivänä matkapuhelin kaupassa tekevät alverikoksia ja pesevät rahaa. Mm, seuraavana päivänä jollain kolmannella alalla ja ovat erittäin aktiivisia ja jotain tällä alalla täytyy tehdä jäsenvaltioissahan on huomattu, että muun muassa päästökauppatilanteessa on paljon porsanreikiä, joita rikolliset käyttävät hyväkseen. Sitten toinen kysymys. Se liittyy tähän EU-rahaan, jota käytetään rikollisuuden torjumiseen. Tällä hetkellä EU rahoittaa useita toimia, joiden tarkoitus on myötävaikuttaa poliisitoimintaan. Yksi on tietysti ISE-ohjelma, rikollisuuden torjunta ja ennaltaehkäisy. Sillä on vista suurimman rahan vuosittain. Ähm, ISEKilla on useita projekteja meneillään. Ähm, ja vuoteen 2009 äh, saakka me saatoimme olla EU-rahojen äh, edunsaaja, mutta nyt meistä on tullut EU-virasto. Äh, me olemme kuitenkin ähm, muun muassa toimineet Ähm, terrorismin vastaisessa toiminnassa, kun olimme edunsaaja, mutta nyt me emme enää ole edunsaaja. Ja tällä meidät on suljettu pois rahoituksesta ja tämä vuotuinen ISEC-ohjelma onkin sellainen, jonka komissio nyt, nyt laatiikin konsultoimatta edes meitä. Tulos on se, että komissio subventoi äh, hankkeita joskus niin, että jopa pää, komissio tekee jäsenvaltioissa päällekkäistä työtä Europolin kanssa. Tällainen päällekkäisyys on joskus eh, jopa veronmaksajien rahojen haaskausta. Joskus yhteisön rahoitusta voidaan käyttää jopa Europolin strategisten intressien vastaisesti. Esimerkki Romaniassa on hiljan annettu suurimman rahaa, jotta voitaisiin Äh, Bukarestin keskusta vahvistaa. Äh, projektikumppanina äh, Europol on varoittanut komissiota siitä, että tässä saattaa tulla päällekkäisyyttä. Puhuja puhuu aika nopeasti, mutta tällä hetkellä valitettavasti meidän äänemme ei ole tullut kuuluviin. Europol haluaisi saada aikaan rakentavia suhteita tämänkin maailmankolkan kanssa, mutta ei niin kauan, kun toimet menevät päällekkäin ja komission rahaa haas, menee haaskuun. Vuonna 2006 Olafille on annettu erään ohjelman hallinnointimandaatti. Se koskee euron väärentämisen torjuntaa. Tämä tehtiin huolimatta siitä, että vuonna 2002 Eurooppa nimitettiin EUn keskusvirastoksi, jonka, tarkoitus on torjua euron väärentämistä. Mutta se, että tämä tehtävä nyt annettiin Olafille, ei ollenkaan myötävaikuttanut Europolin ja Olafin rakentaviin ö, hyvin suhteisiin. No nyt onneksi me teemme hyvää yhteistyötä, ongelmat, ongelmien yli on päästy. Mutta tämä oli hyvä esimerkki siitä, että koordinaatio ei ole parasta mahdollista. Ja viimeinen esimerkki on tämä FP puiteohjelma 7 rahoitus. DG Enterprise on siinä, siitä vastuussa ja sen tarkoitus on parantaa myös tutkimusta ja kehitystä oikeus- ja sisäasioissa. Kuitenkin kokemus on osoittanut sen, että ää, ohjelmien kehittämisessä ei kuulla poliisivoimia. Tämä on johtanut päällekkäisyyteen ja veronmaksajan rahan haaskaamiseen. Nyt onneksi Euroopalla on mukava, mukana ohjelmointitasolla, mutta ei vieläkään arviointitasolla. Olisi oleellista, että loppukäyttäjät eli poliisit olisivat mukana myös arvioinnissa. Suositukset. En halua vain kritisoida, mutta haluan myös esittää myönteisiä suosituksia. Tukholman ohjelmassa komissio pyysi arvioimaan sitä, kuinka hyvä olisi perustaa sisäinen turvallisuusrahasto, jotta voitaisiin parasta turvallista, turvallisuusstrategiaa. Esimerkit osoittavat, että tällainen rahoitusmekanismi voisi olla hyväksi jos tällainen sisäinen turvallisuusrahasto perustetaan, niin se on omiaan parantamaan turvallisuutta. Kuitenkin Europolin tulisi voida osaltaan hallinnoida näitä rahoja, jotta ei kävisi niin, että rahat menevät väärin kohteisiin. Ja Europolilla pitäisi ylipäänsä olla ja virastoilla enemmän sananvaltaa näiden varojen käytössä. Olisi myös hyvä, jos otettaisiin huomioon myös prioriteetit ja uhat, eikä ainoastaan ajateltaisi, että pistetäänpäs vähän rahaa tuonne ja vähän tuonne. Komission luvalla Europol on jo omistanut jonkin verran varoja jäsenvaltioiden tiettyjen tutkintatoimien edistämiseen. Joskushan erityisesti sellaisen toimintaan, että jäsenvaltioiden edustajat voivat päästä Haagiin koordinaatiokokouksiin. Joskushan on käynyt niin, että jäsenvaltioiden edustajat eivät, ei ole ollut varaa tähän. No, meidänkin budjettimme subventoida tällaista toimintaa on rajallinen. Johtopäätökset. Mitä tulee ALV-petoksiin? Ilmeisesti nyt poliisi poliisitahtu, poliisitahot ymmärtävät, kuinka tärkeää ALVn rikoksen torjunta on ja ALV-karusellista meillä on riittävästi tietoja, että voimme torjua tätä ongelmaa EUn tason koordinointi siinä mielessä, että ALV-tasot olisivat yhtenäiset, saattaisi ehkä auttaa meitä tämänlaisen petoksen torjunnassa. Kuitenkin, jos haluamme tehokkaammin torjua tätä ilmiötä, niin meidän täytyy paremmin käyttää paitsi käytössä olevia välineitä myös e- Europolin mahdollisuuksia. Europolin pitäisi olla mukana kaikkien rahastojen hallinnassa, niin, hallinnoinnissa niin, että rahat menisivät oikeisiin kohteisiin, ja Europolille täytyisi antaa suurempi lohko EU-rahoituksesta. Ja olisi hyvä, jos tämä sisäistä turvallisuutta koskeva rahasto voitaisiin perustaa, jotta voisimme todella torjua rikollisuutta. Kiitos. Kiitos tästä erittäin kiinnostavasta puheenvuorosta ja kiinnostavista ehdotuksista. Tätä asiaa tulemme kyllä seuraamaan lähikuukausinakin. Palaamme tähän aivan varmasti. Nyt puheenvuoron saa Antonio Pergolitsi, joka on Piente kansalaisjärjestön edustaja. Olkaa hyvä. Sì, innanzitutto grazie per l'invito di essere qui in questa... Kiitoksia kutsusta tulla tähän kokoukseen. Tämä on erittäin tärkeä aihe. Haluaisin kiittää teitä, hyvä puheenjohtaja, ja kaikkia niitä, jotka halusivat te osallistumisen, meidän osallistuvan tähän aloitteeseen. Kuten täällä on sanottu, minä koordinoin virasta joka, tai järjestö, joka tutkii näitä hankkeita ja liittyy myös ympäristö alaan ja pyrimme estämään kaiken tyyppistä laitonta toimintaa ja rikollisten toimintaa ympäristön alalla. On todettava, että tuulivoima muiden uudistuvien energiamuotojen kanssa merkitsee tulevaisuutta sekä Italiassa että Euroopassa. On varmasti niin, että se on yksi niitä ainoita aloja, joilla voidaan talous saada kasvuun. Se edellyttää myös teknistä kehitystä jotta äh, päästäisiin erään fossiilisesta lähteestä Sitä voidaan tuottaa hajautetusti ja näin päästään eroon äh, vanhoista intresseistä ja äh, aikaisemmista vanhoista vallanpiteistä, jotka pyrkivät pitämään sitä vielä kiinni. Meillä on valvontavälineitä ja legambienteja EUn valvontatahot, meidän olisi tehtävä yhteistyötä niin, että laittomuuksia voitaisiin välttää. Tämä on hyvä alku, mutta voi olla, että se päätyy väärin käsiin. Kun olemme analysoineet järjestäytynyttä rikollisuutta, ähm, puutumme niin vuonna 2007 tuolloin tutkimuksessa havaittiin, kuinka mafiaklanit ovat ähm, päässeet mukaan ähm, uudistuvien energialähteisiin vesienergian ensimmäisen. Se oli varmasti kaikkein tärkein äh, vaihtoehtoisen energiamuoto Italiassa. Kalabriassa esimerkiksi mafiaklaanit äh, kiinnostuivat äh, jo vuonna 2007 vesi- ja tuulivoimaan, mutta myös tuomarikunta on tästä kiinnostunut, tutkimuksia on tehty. Tämä on siis tosiasia. Tiedämme erittäin hyvin, että Italia on mafian maa, maa jossa jotka alueet, erityisesti Etelä-Italiassa, ovat eh, mafian käsissä. Mafia valvoo aluetta hyvin hajautetusti ja eh, siellä on hyvin voimakas johtorakenne. Eh, ja nyt se on sekä kansallinen että kansainvälinen, myös Belgiassa, Maltalla ja muissa Euroopan maissa – oli tällaisia mafian ulokkeita, joten emme puhu mafiasta sellaisena kuin usein televisiossa nähdään, vaan kyseessä on talous- ja rahoitusalan ilmiö, joka toimii globaalisti. Mafiat ovat yksi osa ketjua, jossa on mukana eri laisia rikollisia yrittäjiä, virkamiehiä, poliitikoita, valhokaulustyöntekijöitä, valitettavasti korruptio ja siteet ja järjestäytyneen rikollisuuden ja, ja julkisen sektorin korruption välillä ovat todellisia ongelmia. Olisi estettävä tällainen korruptio ja tämä liitto julkisen tahon rikollisuuden välillä on aivan selvää, että voisimme voimme sanoa toimintatapojen suhteen, että järjestäytynyt rikollisuus uusiutuvan energian alalla ei toimi eri tavalla kuin muilla aloilla. Tämä on aivan sama juttu. Mafialla on aluevallassaan valtavat markkinat pyrkivät vaikuttamaan työmarkkinoihin ja sääntelemään kaikki näkökohdat pyritään häätämään asianmukaiset talouden toimijat ja sitten ottaa markkinat haltuunsa eri toimialoilla on usein hyvin vaikeaa mm, jäljittää näitä rahoitusvirtoja. Olisi seurattava näitä virtoja, kuten merkittävä mafian murhaamaan tuomari Falconekin sanoi. On aivan eri keskeistä seurata tätä rahoitusvirtaa, seurata toimintatapoja, joiden kautta nämä rikolliset kykenevät ottamaan haltuunsa alueen ja, ja myös vaikuttamaan laajemmalla alueella. Skarpinaatto, joka on yksi, yksi syyttäjä, osaisi tämän hyvin selittää, kuinka todella nämä ja rikolliset toimivat ja kuinka ne pystyvät vaikuttamaan hallinnollisiin valintoihin. Kuten Falcone sanoi, kyseessä ovat järkevät henkilöt. He pyrkivät saamaan haltuunsa kaiken tyyppistä julkista rahoitusta. Niitä on lähinnä kolmea laatua, pääoma, korko ja lupa-alueiden tuottoja. Minulla on täällä pieni taulukko rahoituksista, jotka johtuvat laista 488 vuodelta 1992 ja vuonna 2006 yli 225 miljoonaa euroa kohdennettiin tämän tyyppisen toimintaan. Emme nyt kuitenkaan omassa järjestössämme ole sellaisessa tilanteessa, enkä usko, että tuomaritkaan pystyvät sanomaan sitä, kuinka paljon julkisia varoja on päätynyt ja järjestäytyneen rikollisuuden ta- taskuihin. Ensimmäisenä sitä tuomioistuin on antanut tuomioita. Sieltä on tullut satoja vuosia vankeutta ähm, näille kohteille, mutta puhumme vielä todella ensimmäisen asteen tuomioista ja siellä on vielä tuomio portaita tulossa. olisi katsottava, millaisia tahoja meillä on mukana ja mitä vastuuta heille kuuluu. Uudistuutuvien energian asioista on sanottava, että tämä on uusi mafian strategia. Mafia pyrkii ujuttautumaan hyvin teknisille aloille, Aikaisemmin mafia kiinnosti äh, äh, lähinnä sementtiteollisuus, tällainen ei kovin tekninen teollisuus ja näin infrastruktuurihankkeiden kautta äh, ovat ujuttautuneet syvälle näihin hankkeisiin. Todella on tehty sopimus paholaisen kanssa, on pyritty äh, erityisesti näissä rakennushankkeissa e- Etelä-Italiassa. Tämä ei ole mikään uusiutuvia energiaa koskeva ongelma tai tuulivoimaa koskeva ongelma, vaan tämä on hyvin yleinen, yleinen talouden ongelma. Tarvitaan kannustimia. Tai kannustimia on ollut paljon klanin toimimalla. Ensinnäkin tähän liittyy huono kyky suunnitella kehitystä kansallisella tasolla. Vasta viime vuonna on syntynyt todellinen kansallinen strategia, joka jotenkin tukisi tuulivoimaa. Tähän asti ei ollut mitään kansallisia sääntöjä, vaan kehitys on ollut kaoottista. nyt valvontavälineitä on olemassa, mutta ne ovat tulleet hyvin hitaasti ja hyvin hitaasti myös on tullut mukaan rangaistusmuotoja. Kuten sanoin aikaisemmin, mafiaklaaneille on valtavia pääomia käytössään ja investoitavana. Ja ne varmasti pystyvät ehdollistamaan nämä lupamenettelyt korruption ja hyvävelijärjestelmien kautta. Ne ovat todelliset ongelmat. On viimeisissä tutkimuksissa, jossa käsiteltiin Puuljan alueen ongelmia, käsiteltiin tuulivoimalla puiston rakentamista luo, kansanpuistoon, luonnonpuistoon. Nämä ovat todella usein maa-alueiden kohdentamisen väärinkäytöksiä. Taloudellisesti joskus marginaalisenkin. Sitten viime tammikuussa Viedi Messina tapaus johti 25 miljoonan euron pääoman konfiskointiin yrity, yrittäjältä, joka määriteltiin henkilöksi, jolla on jolla on suhteita mafioisoihin, kuten Messina, Matteo. Sitten on tämä keskeinen taho, joka on hankkeiden rakennuttaja. Voi olla kyseessä taho, jolla ei ole mitään maaomistuksia tai pääomia. Tämä hahmo kuitenkin pyr- se onnistuu saamaan rakennusluvat ja maan rakennusluvat ja tämän jälkeen hän voi ottaa yhteyttä monikansallisiin yrityksiin tai muihin yrityksiin näin näillä, näillä hankkeiden kehittäjillä on ikään kuin suurta vapautta, joka on tuonut järjestelmän paljon hämärää peräisyyttä. Kyseessä ovat todella tahot, joilla ei ole pääomia. He myyvät tällaisen suljetun paketin ulkopuolisille yrityksille. Tähän on puututtava. Tämä on estettävä. On estettävä tämän tyyppisten tahojen vapaa toiminta. Usein kyseessä ovat hämärän miehet, jotka tavalla tai toisella ovat sidoksissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Meidän on pidettävä varamme, koska tulevina vuosina, ainakin Italian viranomaisten mukaan, kannustimia tullaan myöntämään 10 miljardin edestä uudistuvaan energiaan, joten on todella oltava kovana tässä asiassa. Sitten vielä viimeinen esimerkki Kalabriasta. Täällä on järjestäytynyt rikollisuus on ollut mukana 18 tuulivoimalaa on kaikki oikeuslaitoksen tutkimusten alaisia. Ne ovat eh, mafiaklaanien vallassa lyhyesti sanottuna ongelma ei todella koske tuulivoimaa tai vaihtoehtoista energiaa, vaan mafiaa jonka toiminta on todella voimaperäisesti estettävä. Tuulivoima on yksi näistä mm, aloista, joilla järjestäytynyt rikollisuus toimii. Se ei varmasti ole tärkein niistä. Kuitenkin jos vähän liioitellaankin tätä tulkintaa, niin mehän olemme pyrkineet myös kvantifioimaan tätä ilmiötä ja olemme Italian osalta katsoneet tutkimuksia, jotka koskevat sementtituotantoa, jätehuoltoa ja eläimiin, eläinten kanssa tehtäviä väärinkäytöksiä ja, ja, ja tuulivoimaa. Tuulivoimaan tutkimukset ovat 5,9 prosenttia kaikista tutkimuksista ensissä välttämättä ole klaanit mukana, vaan kyseessä voi olla mm, maankäytön väärinkäytökset ja niin edelleen. Sementti ja jätehuolto ovat nämä suuret, suuret alat, joilla mafia toimii, mutta 5,9 prosenttia on tämä tuulivoiman osa. Lopuksi vielä Vaikuttaa siltä, että mafialla on paljon taloudellista voimaa puuttua paikallisiin viranomaisiin, luoda hyvää verkostoja, saada aikaan ikään kuin kolonialistista logiikkaa. Pienet kunnat tarvitsevat julkisia varoja ja näin on mahdollisuuksia lahjoa viranomaisia ja lyödä, luoda epävoimia järjestelmiä ja pienillä alueilla paikallisilla mafiapomoilla on suurta vaikutusta. Ne voivat vaikuttaa pelisääntöihin ja, ja voi käydä todella niin, että uudistuneeseen energian tarkoitetut varat päätyvät väärin käsiin. Täällä puhuttui, puhuttiin näistä pöytäkirjoista ja muusta valvonnasta mekin, mekin myös kofinustria järjestön kautta on tällaisia pöytäkirjoja solmittu. Myös usein puhtaat talouden alat helposti joutuvat mafian vaikutuksen alaiseksi. Would you niin, te, teidän pitäisi kyllä tässä nyt päätellä puheenvuoroani niin pikkuhiljaa. appunto Niin, lopuksi haluaisin todeta, että tarvitaan lisää valvontaa, lisää synergiaa italialaisten ja eurooppalaisten tahojen välillä niin, että tämä sektori ei haavoittuisi, se tarvitsee pikemminkin tukea. Näistä dioista nähtiin, kuinka valtavasti uudistuvista lähdeistä saatava energia on lisääntynyt eh, Italiassa. Eihän tämä ole vain negatiivinen, vaan hyvin myönteinen asia, jota EU on toivonut ilmaston lämpenemisenkin takia, mutta on valvottava kehitystä ja pidettävä kiinni siitä, että varat eivät päädy väärin käsin. Mafia on ongelma. On toimittava tehokkaasti mafian toiminnan estämiseksi. Ne toimivat sekä uudistuvien energian alalla että kaikilla muillakin talouden aloilla. Kiitoksia. Anteeksi, jos puhuin liian pitkään. Uh, Kiitos. Toivottavasti puheenvuoroni nyt johtaa siihen, että rahat eivät jatkossa mene väärin käsiin. Nyt meillä olisi noin 15 minuuttia aikaa keskustelua varten. Itälä on pyytänyt puheenvuoroa, Kresle on pyytänyt puheenvuoroa, Esittelijä luonnollisesti lopuksi. Baltsiittis. Oliko vielä muita puheenvuoropyyntöjä? Näin puhujalista suljetaan ja pyydän todella, että puhutte kaksi minuuttia. Itälä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos alustajille äärettömän mielenkiintoisista tärkeistä alustuksista aika lailla ehkä järkyttävääkin tietoa siitä, että missä näissä asioissa mennään. Kaksi kysymystä Europolin edustajalla Ortingille. Hän puhuu tästä yhteistyöstä, että komissio ja Europol tekevät välillä päällekkäistäkin työtä ja näitä ongelmia on. Lyhyesti vielä haluaisin vastausta, että miten ULAF, Europol, komissio ja mahdollisesti parlamentti ja, ja tilintarkastustuomioistuin, jotka ei tietysti rikoksia tutki, mutta kuitenkin rahankäytön tehokkuutta, niin, niin miten voitaisiin paremmin löytää yhteinen linja ja yhteistyö. Ja toinen tärkeä kysymys Europolille, pitäisikö Europolin saada tutkintaoikeuksia, valtuuksia? Nyt, nyt Europol on tietyllä tavalla vähän kädetön, koska sillä ei niitä oikeuksia, että se enemmän koordinoi ja katsoo. Eli olis, olisiko se välttämätöntä ja miten se voisi tapahtua? Mrs. Kressle. Rouva Kressle, kiitoksia. Voisitteko tämän hyvin kiinnostavan esityksenne käsikirjoituksen toimittaa meille? En löytänyt sitä ainakaan täältä asiakirjojemme joukosta, joten se olisi meille suureksi hyödyksi. Totesitte, että ALV-petoksissa – yhteistyö, rajat, ylittävä yhteistyö toimisi hyvin. Tämä on kyllä ensimmäinen kerta, kun minä tällaista kuulen. Meillä on aina väitetty päinvastaista, koska ei ole pakkoa rajat ylittävissä tapauksissa, niin haluaisin kuulla näiden tietopankkien roolista. Ja voisitteko tosiaan palata tähän rajat ylittävään ARV-petokseen. Frankfurtissa tällä hetkellä käsitellään oikeudessa tällaista päästöoikeuskauppapetosta ja minulla on kyllä sellainen vaikutelma, että me olemme aina hyvin kaukana järjestäytyneen rikollisuuden takana, emmekä suinkaan heti kannoilla. Sitten Sepolista mm, olemme vaatineet, että Sepol ja Europol voitaisiin yhdistää. Ja minua kiinnostaisi kuulla, mitä mieltä te olisitte tästä. Kiitoksia sitten Eero Baltsiitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų šiandieną šitas klausimas. Niin, kiitoksia. Tämä asia, josta tällä hetkellä keskustelemme, ei ole millään muotoa helppotajuinen asia – ensimmäinen vai... Ensin tuli sellainen olo, että olen täällä ITRE-valiokunnan kokouksessa, koska ne... se, mitä kuulimme, oli aika myönteistä, mutta samanaikaisesti meidän täytyy tarkastella, kuinka paljon näistä 300 miljardista, jotka on tarkoitettu myönteisiin tarkoituksiin, onkin käytetty väärin. No en nyt halua tässä mennä kauhean pitkälle ajassa taaksepäin, mutta kuulemme juuri, että taas noin kymmenisen miljardia tulevina vuosina investoitaisiin ähm, uudistuviin energialähteisiin, eikä ole mikään yllätys se, että organisoitu rikollisuuskin herää ja aktivoituu koska eihän kyse ole ainoastaan rahasta, vaan myös poliittisesta vaikutusvallasta, jota organisoidulla rikollisuudella on. Eri maissa en puhu ollenkaan vain Italiasta. Italialaiset tänään sanoivat, että ei, emme ole lukeneet näitä artikkeleita, emme tiedä, mitä on tapahtunut oikeasti. Ja tämäpä herättääkin ajatuksen siitä, että kuinka paljon tällaisia avoimia kysymyksiä vielä on, niin tässä valiokunnassa kuin Olafissa kuin Europolissakin on, joita kaikkien, kaik, joihin kaikkien tulisi puuttua. Tarvitsemme sellaisen järjestelmän, jonka myötä voisimme varmistaa sen, että rahat todella käytetään uudistuviin energialähteisiin eikä mihinkään muuhun. Nyt kuitenkaan meillä ei ole riittävästi informaatiota, ei sen enempää komissiolta kuin tilintarkastustuomioistuimeltakaan siitä, että kuinka monta juttua tai tutkintaa on tällä alalla toistaiseksi aloitettu. Kiitän tämän seminaarin tai kuulemistilaisuuden järjestäjiä tästä. on hyvä ymmärtää, että ongelma ei rajoitu Italiaan. Meidän täytyy yhdessä rakentaa sellainen järjestelmä, jonka avulla – hyvät ihmiset voivat työskennellä entistä paremmin. Kiitos. Kiitos. Ja lopuksi puheenvuoron saa esittelijä. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki kysymykset, jotka täällä on esitetty, ovat erittäin hyviä. Kysyisin vielä kuitenkin pari kysymystä itsekin. Ensinnäkin Fasakas te olette nyt kuullut, mitä kaikkea täällä on tänään sanottu. Mitä suunnitelmia tilintarkastustuomioistuimella on? Oletteko mm, aikeissa tehdä erityiskertomuksia aiheesta, puuttua asiaan jotenkin, kiinnittää siihen huomiota? Kyllä minusta vaikuttaa siltä, että asia on erittäin vakava ja voisimme kyllä todella tarvita tilintarkastustuomioistuimen apua. Teidän alustuspuheenvuoronne oli oikein hyvä yleisen tason alustus tälle keskustelulle, mutta ehkäpä voisitte nyt kertoa hiukan tarkemmin, mitä aiotte tehdä. Sitten kysyisin herra Släytersiltä seuraavaa. Olin erittäin hämmästynyt, kun te vastasitte kysymykseeni ensimmäisellä kierroksella ja totesitte, että että kyse on 300 miljoonasta eurosta. Kyllähän tätä nyt tutkitaan. Ja ensinnäkin tämä on tietenkin jäsenvaltioiden vastuulla. Kyllä, totta kai kyse on jaetusta hallinnosta. Ja viimeisten kymmenen vuoden aikana joka ikisessä vastuuvapauskeskustelussa olemme nostaneet tämän jaetun hallinnon esiin, kun komissio ja jäsenvaltiot pelaavat ikään kuin pingistä ja heittävät vain palloa toisilleen edestakaisin, joten haluaisimme, että joku nyt todella kantaisi vastuuta esimerkiksi, että valtiovarainministeriöt antaisivat takut kunnollisesta tutkinnasta jäsenvaltiossa. Ja nyt olen tässä kuullut, että on tehty joukkoaloitteita nämä kaksi pöytäkirjaa, joihin sisilialaiset vieraamme viittasivat. Ja tässä nyt todella olisi kiinnostavaa saada nämä ihan paperilla meidänkin tiedoksemme. Mutta herra Slauters, teidän vastauksenne oli se, että komission tietojen mukaan mitään ei mm, tässä mitään epäsäännönmukaisuuksia ei tapahdu, mutta nyt olette kuullut, että kyllä tapahtuu. Ja mitä teidän pääosastonne aikoo nyt tehdä nämä tiedot saatuaan? Mitä päätelmiä aiotte tehdä? Sanotteko, että no kuulimme kyllä mitä täällä sanottiin, mutta muodollisesti emme tiedä yhtään mitään. Nyt on kyse 300 miljoonasta, kohta sitten 30 miljardista. Joten mikä on teidän vastuunne, ei teidän henkilökohtaisesti, mutta komission vastuu, jonka komissio on valmis kantamaan? Okay, the questions were... Tässä monet kysymykset osoitettiin Europolin edustajalle. Hän saa puheenvuoron hänen jälkeensä Vasakas, sitten Slauters ja lopuksi vielä italialaiset, äh, italialainen No niin, herra Otin, saatte puheenvuoron. My, uh, to, to the finish. Uh, Kiitoksia. Niin, valitettavasti tilanne on hankala ja meidän täytyy toteuttaa strategiaa, jossa on monta toimijaa mukana, tilintarkastustuomioistuin ja Europol ainakin lähtökohtaisesti. Mielestäni tämä on oikein hyvä tilaisuus meidän katsoa, miten voisimme yhdistää voimamme. Kysytte myös meidän tutkimusvaltuuksistamme. Minusta ei. Kukaan jäsenvaltiossa ei ensinnäkään tätä haluaisi, eli tämä olisi meille hyvin vaikeaa, mutta jos koordinoimme asiat hyvin, voimme myös saada paljon aikaan. Ainut ala, jolla mahdollisesti emme tarvitsisi lisää toimivaltuuksia, mutta ehkä kyvyn toimia enemmän, olisi kyberrikollisuus. E, se, että että me, me voisimme saada aikaan tällaisia jotain pieniä virtuaalisia patrulleja, jotka tutkisivat kyberrikollisuutta, mutta muuten toimivaltaamme en välttämättä näkisi nyt tässä lisättävän. Sitten tässä vaiheessa varmaankaan Sepolia ja Europolia ei voisi sulauttaa, koska meillä on monia hakijamaita, myös Turkki kumppanina, joten todennäköisesti tämä ei olisi toteuttamiskelpoinen ehdotus, mutta kyllä tällä hetkellä tekevät sama kuin Europol ja yli 95 prosenttia varmaankin hakijamaista on tulossa jäsenvaltioiksi piakkoin tai jossain vaiheessa lähitulevaisuutta Turkia lukuun ottamatta, mutta paitsi Turkki. Ja toivon, että pystymme tämän asian tosiaan ratkaisemaan, koska kyllä se on tärkeää. Ja sitten täällä kysyttiin petoksista, että olisiko mahdollisuutta olisiko mahdollisuutta meidän järjestelmiämme jotenkin sopeuttaa tähän tilanteeseen? Totesitte, että on ongelmia rajat ylittävässä ALV petoskysymyksissä. Meillä on 27 jäsenvaltiota joilla on samia, samoja ongelmia, saamme ehkä tiedot 15, mutta jos loput jäsenvaltiot eivät jaa tietoja meidän kanssaan, niin meidän on hyvin vaikea vetää oikeita päätelmiä ja todella tunnistaa ja identifioida nämä rikollisryhmät. Ne toimivat kyllä erittäin sujuvasti. Ja kun puhumme uudesta Europol-asetuksesta, niin ehkäpä siihen voitaisiin lisätä jäsenvaltioiden sitova ilmoitusvelvollisuus joissain priorisoiduissa tapauksissa, koska tällä hetkellä niillä ei ole velvoitetta meille välittää tietoja, mikä niitä voi pakottaa siihen. Mutta tosiaan niin tätä aineistoa kyllä tarvitsisimme. Tässä varmaan minulle esitetyt kysymykset. Kiitoksia sitten herra Fasakas. Ehkäpä te voisitte kertoa meille, mitä tilintarkastustuomioistuin voisi tehdä nyt, kun olette kuullut kaikki puheenvuorot. As we always used. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä voin puhua lyhyesti, haluan olla yhteistyökykyinen yhteenvedonomaisesti sanoisin vain, että viesti on mennyt perille, siitä on otettu vaarin, mutta ehkä hiukan pitempäänkin voin vielä puhua. Ensinnäkin haluaisin kiittää siitä, että arvostitte esitystäni. Kuten ihan alussa sanoin, ähm, heti kun sain kutsunne, niin aloin pohtia, kuinka voin parhaiten myötävaikuttaa tähän kokoukseen. Ja mielestäni paras tapa oli antaa yleiskatsaus toimistamme, erityisesti sen suhteen, kuinka meidän tulisi paitsi pitää huoli siitä, että että sääntöjä noudatetaan myös siitä, että varoja käytetään asianmukaisesti. Mutta kuten tiedätte, me emme ole mikään syyttäjäviranomainen, me vain teemme tilintarkastuksia suunnitelmiamme, suunnitelmiamme mukaan. Te olette meidän tärkeimpiä sidosryhmiämme ja aina kun olette tehneet kysymyksiä meille, me olemme ottaneet niistä vaarin. Mitä tulee tähän Italian kysymykseen, mitä olemme tehneet ja kuinka pitkälle meidän pitäisi vielä mennä? No, Tällä hetkellä on meneillään tarkastus, performanssitarkastus, solidaarisuusvälineen käytöstä Aquilan maanjäristyksen jälkeen. Ja minä itse olen laatimassa raporttia EUn rahojen ja varojen tehokkuudesta ja tehoavuudesta koskien energiaan säästöä ja uudistuvia energialähteitä. Tämä on nyt työn alla tämä raportti ja pohdinkin, että tulisiko meidän hiukan muuttaa sen alaa vai aloittaa uusi raportti eh, ja keskittyä juuri näihin kysymyksiin, joista tänään kuultiin. Ymmärrämme kyllä teidän huolenne ja eh, otamme sitä vaarin ja ryhdymme jatkotoimiin. Eh, alan teettää välittömästi tutkimusta näistä asioista, erityisesti liittyen niihin faktoihin, jotka kuulimme Italiaan liittyen tänään. Kiitos. Mr. Sitten herra Slätter. Chairman, I didn't express myself, uh... Kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä en ollut äh, puhunut aivan selvästi tuossa ensimmäisellä vastauskierroksella, mutta minä en suinkaan väitä, että yhteisön rahoituksessa ei olisi mitään pielessä. Luonnollisesti epäsäännönmukaisuuksia tapahtuu. Äh, herra Fasakas aivan varmasti tämän voi myös vahvistaa. Olemme tämän nähneet viimeisimmässä tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa. Ja luonnollisesti komissio seuraa näitä epäsäännönmukaisuuksia. Me keskeytämme kyseisten ohjelmien maksatukset, me teemme korjausliikkeitä ja luonnollisesti seuraamme joka ikistä tapausta, josta Olafille tiedotetaan tai josta, jota Olaf tutkii siinä tapauksessa, että että rahoja ei ole tutkimuksen mukaan käytetty oikealla tavalla, joten meillä on seurantamahdollisuuksia ja myös maksujen keskeyttämismahdollinen, mitä tulee epäsäännönmukaisuuksiin yhteisön rahoituksen suhteen. Ja me haluamme mm, kaikki mahdolliset tiedot esimerkiksi Italian uusiutuvien energianlähteiden mahdollisista petoksista niin, että voimme puuttua asiaan. Jos kyseessä ovat aidot petostapaukset, niistä tulisi ilmoittaa myös Olafille. Eli ei, emme missään nimessä väitä, että mikään ei olisi pielessä on toki, ja me seuraamme asioita hyvin läheltä. Tämän voin teille vahvistaa. Hyvä, mukava kuulla, että komissio pitää itseään kuitenkin viime kädessä vastuullisena, koska tämähän on todella sen vastuusopimusten mukaisesti. No niin, ja nyt pyytäisin italialaista Perkovotsia vielä puhumaan lyhyesti. Niin lyhyesti on tärkeää, että Euroopan unioni harjoittaa koordinaatioja prefektuurien ja tuomarikunnan kanssa Italiassa tässä tapauksessa niin, että voidaan estää se, että julkiset varat joutuvat järjestäytyneen rikollisuuden ja talousrikollisuuden taskuihin. Myös bulvaanien toimintaan on puututtava voimakkaasti usein edun saajat ovat työttömiä ja tuntemattomia tahoja. Meidän on todella tehtävään tietojen kanssa ristintarkastuksia ja tarkastettava, onko julkisessa rahoituksessa jotakin epäasiallista. Mafian vastaiset operaatiot ovat aivan keskeisiä, siis mafian vasta, antimafia-sertifikaatit ovat tässä tärkeä väline. tällaisten hankkeiden kehittäjien, joilla ei ole mitään pääomaa eikä maanomistuksia. Näiden toimintaa olisi estettävä. Ja sitten on erittäin keskeistä jäljittää rahavirtoja. Tämä on aivan ratkaisevan tärkeää. Yksi esimerkki. Tietosuojan lain takia energiaa hallinnoja ei voi toimittaa niiden nimiä, jotka hyötyvät julkisesta tuista. Tähän liittyy tämmöinen privacy-lainsäädäntö, joka estää henkilöiden tunnistamisen, joihin voitaisiin tarkastuksia kohdentaa. Meidän olisi siis pystyttävä jäljittämään nämä globaalit kassavirrat. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Ja näin voimme päättää nämä keskustelut tästä esityslistan kohdasta. Ei tämä viimeinen kerta ole, sillä aivan selvästi paljon on tehtävää. Kiitoksia. Nyt haluaisin siirtyä esityslistalla eteenpäin. Sovimme uudesta esityslistan kohdasta eilen, nimittäin neuvoston vastuuvapaus. Uh, I just get the message that... Sain juuri viestin, että parlamentin pääsihteeri haluaisi osallistua Äh, myös äh, neuvoston äh, vastuuvapautta koskevaan keskusteluun, joten hän saapuu muutaman minuutin kuluttua keskeytän kokouksen. Jaha, ymmärsinkin vähän väärin. Hän saapuu 11.35, Kello 11.35 eikä 11.05, niin kuin ensin ymmärsin. Keskeytän kokouksen kuitenkin muutamaksi minuutiksi niin, että voimme järjestää täyttyä. Herra Rivellini ei ole paikalla hänkään. Ladies and gentlemen, I would... No niin, hyvät kollegat, nyt pyytäisin jatkamaan kokousta. Ja todella seuraava esityslistan kohta on neuvoston vastuuvapauden myöntäminen. Viimeisimmät käänteet tässä asiassa. Me olemme pyytäneet myös neuvostoa paikalle mutta neuvosto on kieltäytynyt kutsusta. Ja valitettavasti esittelijäkään, herra Rivellini, ei ole paikalla. Hän on ehkä matkalla tai jossain muualla. Mutta herra Söndergaard, joka oli edellinen esittelijämme, voisi mahdollisesti kertoa meille, raportoida meille tämänhetkisestä asiain tilasta. Ehkäpä jos ystävällisesti herra Söndergaard voisi käyttää puheenvuoron. Det er jo desværre øh, en... Kiitoksia puheenjohtaja. Valitettavasti tilanne on täysin odottamaton. Neuvosto ei, on kieltäytynyt kutsustamme. Näin on käynyt usein. Nyt olemme sellaisessa tilanteessa, jossa kaikesta huolimatta meidän pitäisi löytää ratkaisu. Periaate kantamme Euroopan parlamentissa viime vuosina on aina ollut selvä. Jos me myönnämme vastuuvapauden neuvostolle, meillä on oikeus esittää kysymyksiä neuvoston tileistä. Ei voi käydä niin, että me otamme vastuun veranmaksajien silmissä ilman, että meillä olisi mahdollisuutta tutustua neuvoston tilinpitoon. Täällä on useita kysymyksiä, joita haluaisimme esittää neuvostolle tältä alalta. Tällaisia kummallisuuksia, hämäriä, epäavoimia seikkoja, jotka varmaankin löytävät selvityksensä ja ei, ei niihin varmaan liity mitään ongelmia. Niihin, näihin kysymyksiin on vain saatava vastaus, mutta ongelma on siinä, että neuvosto ei halua vastata. Tästä syystä Meillä on ollut nyt tällaista ihme kurpiloa neuvoston kanssa siitä, miten meidän pitäisi käyttäytyä ja toimia. Viime vuosina koskien varanhoitovuosia 2007 2008 nähdettiin pientä edistystä neuvoston kannoissa vuoden 2007 osalta. Neuvosto suostui tapaamaan meidät ja neuvosto korosti sitä, että kyseessä pitäisi olla epävirallinen kokous, vaikka tulkit ovatkin paikalla, mutta kokouksen tuli olla epävirallinen. Ja neuvosto vastasi joihinkin kysymyksiimme. Eivät he aivan tarkkaan vastanneet, mutta he vastas, lähettivät vastaukset Koreperille ja Koreper sitten vastasi kysymyksiimme. Ja sitten nämä vastaukset lähetettiin parlamentille, joten jotain edistystä on kyllä tapahtunut. Ja nyt kuitenkin näyttää siltä, että neuvosto on pannut pakin päälle, koska se, mihin aikaisemmin oli päästy, vaikka vastaukset olivatkin epäsuoria, nyt ei ole sitäkään. Tällä kertaa emme ole saaneet yhtään mitään. Kerta kaikkiaan mitään. Ja neuvostolla on nyt uusi argumentointi tapa, joka lähtee siitä, että me olemme antaneet vastuuvapauden komissiolle, joten automaattisesti annamme vastuuvapauden myös neuvostolle, koska komission vastuuvapaus kattaa myös neuvoston, joten ei meidän tarvitse esittää mitään kysymyksiä neuvostolle. Ja tästä syystä neuvoston oikeudellista yksikköä on kuultu ja sieltä sanottiin, että tällaista että ei voida puolustaa. Se ei pysy pystyssä, se on virheellinen. Me emme voi antaa neuvostolle vastuuvapautta, vaikka olemmekin sen myöntäneet komissiolle. Nämä ovat kaksi eri vastuuvapautta. Sitten seuraavista vaiheista. Seuraavaksi komission on otettava tilanteeseen kantaa. Sanottiin, että mikäli lähtökohta on se, että komission vastuuvapaus on sama kuin neuvoston vastuuvapaus, niin sehän tarkoittaisi, että neuvoston olisi oltava mukanaan komission vastuuvapausmenettelyssä. Ja näin voisimme esittää nämä kaikki kysymykset eh, komissiolle, joka kattaisi myös neuvoston, mutta näinhän ei ole ollut. Olen oikein tyytyväinen siitä, että komission läsnä haluaisin tietää, mitä komissiossa ajatellaan. Mitä te oikein meinaatte? Ajatteletteko, että komissiolle myönnetty vastuuvapaus tarkoittaa samalla neuvoston vastuuvapautta? Tämähän on selvä juttu. Muussa tapauksessa meidän on aloitettava uudestaan vastuuvapausneuvottelut. On todella harmillista, että neuvosto ei taaskaan ole paikalla, että neuvosto ei hyväksy kutsujamme. Meidän on täällä esiteltävä tämä asia koko parlamentille ja pyydettävä parlamentilta yhtenäistä kantaa valiokuntamme ehdotuksesta ja ehdottaa, että emme myönnä vastuuvapautta ennen kuin komissioltakin on saatu selkeä äh, asenne tähän. Ja sitten katsotaan, mikä tilanne on, kunhan saadaan vähän valoistusta tähän asiaan. Clear introduction of... Kiitos tästä erittäin selkeästä asian esittelystä. Ei tähän ole juurikaan lisättävää. Ainut asia, minkä voin tähän lisätä, on se, että myöhemmin tänä aamupäivällä meillä on parlamentin pääsihteerin kanssa keskustelu ja me annamme parlamentille ja myös muille toimielimille, myös virastoille vastuuvapauden tai sitten emme sitä myönnä, mutta parlamentilla on todella täysi oikeus tätä neuvoston vastuu vapauskysymystä käsitellä erillisenä muista. Tässä minun puheenvuoroni ja Rouva Kresle on pyytänyt puheenvuoroa samoin. Kiitos. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä ja jokainen vastuuvapausesittelijä kyllä aina kauhukokemuksia saa kerätä, mutta tällaista typeryyttä ja hölynpölyä en ole kyllä ikinä ennen kuullut, että <laughs> neuvosto olisi osa komissiota. Siis Ehm, siis eh, tämähän nyt ajaisi molemmat kyllä perikaton. No mutta jos eh, neuvosto on tästä vakavissaan, niin meidän täytyy tietenkin komission oikeudellista yksikköä kuulla ja esittää kysymys myös komissiolle, mutta tämä on kyllä aika vaarallinen tie. Siis eh, meillä on tietenkin Eurooppa-neuvosto myös, joten ehkäpä nyt pyytäisin, että neuvosto vielä harkitsisi tätä asiaa kerran. No tämä on aivan ilmeistä. Sitten herra Kajer. Viime keskustelussa, jonka tästä aiheesta kävimme, muistutin teitä siitä, että on riskejä, jotka todella liittyvät tuon toimielimen nyt valitsemaan tiehen. Sopimus sääntelee tämän vastuuvapauskysymyksen, mutta ei täysin selvästi. Siis meillä on oikeus myöntää vastuuvapaus muille toimielimille sekä virastoille – varainhoitoasetuksessa on artiklat, joihin perustamme vaatimuksemme myöntää vastuuvapaus tai olla vastuuvapaus viranomainen muidenkin toimielinten kuin oman parlamenttimme kohdalta. Ja nyt me keskustelemme neuvoston kanssa siitä, että tuleeko neuvosto, mitä tulee niihin varoihin, jotka se saa yleisestä talousarviosta – niiden äh, sääntöjen mukaan, äh, jotka asioita, jotka asioiden taustalla olevat, ovat, ja nämä rahathan tulevat tietenkin komission kautta. Ja nyt me sanomme, että te kaikki olette tilivelvollisia meille suoraan valeilla valituille edustajille tälle toimielimelle. Mielestäni poliittisesti ja moraalisesti tämä on aivan oikein. Mutta ongelmana on nyt se, ja nyt neuvoisin pohtimaan kyllä asiaa vielä huolellisesti, että nyt kun sopimus on se, mikä on, ja sopimusta emme mitenkään voi tässä vaiheessa muuttaa, niin, ja neuvosto aikoo öö, nostaa meitä vastaan kanteen yhteisöjen tuomioistuimessa. Nythän on olemassa neuvoston kanta jossa tätä asiaa ainakin ehdotetaan tai se jätetään mahdolliseksi. Ja saapa nähdä, mitä tuomioistuimessa tapahtuu. Joko me voimme voittaa koko asian, hurraa, hurraa, hienoa, ja sitten minä kyllä tarjoan merkkisampanjat. Tai voi käydä niin, että yhteisöjen tuomioistuin perustaa tulkintansa puhtaasti sopimukselle sellaisenaan kuin se nyt on. Ja sitten tuomioistuin toteaa, että ei teillä ole mitään vastuvapaus oikeutta neuvoston suhteen. Ja entäpäs sitten? Ja sitten mm, parlamentilta, parlamentilla, ää, tämä olisi kyllä erittäin noloa, näin voi ainakin todeta, tällainen lopputulos, että meille todettaisiin, että tätä vastuuvapausoikeutta meillä ei ole. Ja voimmeko päästää tilanteen näin pahaksi? En minä tässä oikeastaan julkisuutta pelkää. Omaa kantaani voin aina perustella julkisuudessa ja voin todeta, että me kansanedustajina vaadimme, että operatiivisista menoista neuvosto joutuu vastuuseen Euroopan parlamentille. Ei, se mikä minua tässä huolestuttaa on se, että joutuisimme puun ja kuoren väliin toimielin kentällä. Ja tätä en haluaisi missään nimessä tapahtuvan. Joten nyt kysymys onkin, että mitä voimme tehdä, kun loppuun mennessä, jolloin täysistunto päätös ollaan tekemässä, että tämä päätös saataisiin rakentaville raiteille. Olen Sörenin kanssa ihan samaa mieltä. Neuvosto tekee asiassa hyvin vähän, mutta sehän on tehnyt ikään kuin neuvottelutarjouksen. Ja puheenjohtaja valtio Unkarin edustajan koordinaattorien kokouksessa totesi, että neuvosto ei tule kantansa muuttamaan, jos me emme edes kokoa neuvotteluvaltuuskuntaa. Ja minä mietinkin nyt, että hmm, mitäs voisimme neuvoston kanssa sitten puhua. No Bart taas kirjoitti kirjeen, josta muistini mukaan myös keskustelimme ja sovimme koordinaattorien kokouksessa. Tuolloin puhuimme juuri riskeistä. Ei, puhuja Koreaa puhuimme siis neuvottelukannastamme, mikä, millä kannalla neuvotteluihin voitaisiin mennä. Mutta todella, miten tämä tilanne sitten tästä jatkuu toimielinten kentässä, niin se on toinen juttu. Ja ra- ra- voidaanko se ratkaista neuvottelupohjan avulla? Has arrived. No niin, esittelijämme herra Rivellini on saapunut. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. En ymmärrä tätä keskustelua. Alusta asti tiesimme, että tie tulisi olemaan pitkä ja mutkainen ja että edes käsiteltävänä olisi arkaluontoinen asia. Koko valiokunta ja myös koordinaattorit ovat näinä kuukausina, kun olemme keskustelleet tästä. On, olemme siis pitäneet oikeudenmukaisena kulkea tätä vaikeaa tietä. Näiden kuukausien aikana meillä on ollut selkeä kanta – hyväksymme neuvottelun neuvoston kanssa. Ja kuitenkin olemme nähneet, että neuvosto on sulkenut ovensa eikä ole halunnut vastata tämän parlamentin oikeuksiin. Mehän kaikki tiedämme, mitä tästä saattoi aiheutua. Tiesimme, mikä oli neuvoston kantaja, Puolan ja Unkarin kantaja, jotka olivat puheenjohtajavaltiota. Tiesimme siis, mikä haaste edessämme oli ja mitä meidän pitäisi tehdä. Uutuus, joka ei oikeastaan ole mitenkään uusi asia, joka liittyy neuvoston oikeudellisen yksikön lausuntoon, niin joka uhkaa sitä, että se liittyisi muihinkin toimielimiin. Se oli helppo ennakoida ja näin ollen olemme sen analysoineet. En usko, että on mitään muuta tapaa, mitään muuta tietä. Parlamentin ja valiokunnan kunnian nimissä on jatkettava sillä tavalla, kun olemme nyt jo kuukausien ajan toimineet niin, että olemme mahdollisimman avoimia neuvottelemaan. Emme ole koskaan kieltäytyneet neuvottelemisesta. En usko, että on mitään vaihtoehtoisia teitä. Askeleet taaksepäin voisivat olla todella vakavia ajatellen parlamenttimme imagoa. Se ei todella olisi mitenkään myönteinen asia. Tietenkin meidän on pyrittävä löytämään vaihtoehtoisia ratkaisuja niin, että me kaikki voisimme löytää tyydyttävän ratkaisun. Haluaisin tänä aamuna valiokunnan kollegoille tehdä ehdotuksen josta tietenkin voimme keskustella. Ehdotan, että lähetämme kirjeen komissiolle ja pyydän, kysymme, onko komissio valmis ottamaan poliittinen, poliittisen ja tilinpidollisen vastuun muiden unionin toimielinten tilanteessa ja voiko se kieltäytyä vai voiko se kieltäytyä sellaisesta vastuuvapaudesta, joka ei kuulu sen omiin pääosastoihin. Tämä voisi olla tapa, jolla keskustelu voisi lähteä käyntiin ja jos voisimme, näin voisimme ymmärtää, löytyykö toiselta puolelta oikeu- halua tunnustaa parlamentin oikeuksia. Muussa tapauksessa näen tilanteemme hyvin vaikeana. Emme voi mitenkään perääntyä. Okei, okay. Kresle. Kollega Gaierin pelkoihin vastaisin seuraavasti. Eihän sopimus voi määritellä joka ikistä asiaa, jotka päivittäinen käytäntö tuo mukanaan. Me olemme sopineet näistä kysymyksistä myös neuvoston vastuuvapaudesta omissa muissa asiakirjoissamme, esimerkiksi varainhoitoasetuksessa ja esimerkiksi tiettyjen virastojen perustamiskirjassa todetaan, että Euroopan parlamentti myöntää vastuuvapauden. Eli kyllä Euroopan parlamentilla on rajoittamaton, se on rajoittamaton budjettivallan käyttäjä, joten jos neuvosto menee tuomioistuimeen, ja vaikka se voittaisikin, niin sittenhän neuvoston tilanteesta vasta dramaattinen tulisikin, sillä jos neuvosto saisi ikään kuin vapaat kädet, jos se voittaisi, niin siitähän vasta ongelma tulisikin, kun se ei olisi vastuussa enää mistään kellekään. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, joten tämä valiokunta ja parlamentti haluaa jatkaa tavalla, Eh, jota se on ajanut eh, viime vuosina. Haluamme olla vastuuvapaus eh, oikeutettu toimielinten sekä virastojen osalta. Tämä käytäntö on tullut käyttöön vuosien mittaan ja näin me äänestämme neuvoston vastuuvapaudesta lokakuussa. Sen jälkeen nähdään, mitä tapahtuu. Neuvoston kanta on se, että komission vastuuvapaus automaattisesti antaa vastuuvapauden myös neuvostolle. Tämän neuvoston kannan toki tarkastamme vielä yhdessä komission kanssa ja katsotaan sitten, mihin asiat menevät. Mutta me jatkamme siis tällä linjalla, jolla olemme jo koko ajan olleet äänestämme neuvoston vastuuvapaudesta kuun lopussa ja sitten nähdään, miten tilanne jatkuu sen jälkeen ja mahdollisesti eh, kirjoitamme komissiolle kirjeen ja pyydämme sen huomioita ja vastausta asiaan. Tämä on päätelmämme. Tämä keskustelu päättyy. Okay. Uh, I can do that. I actually, uh... Eh. Oletan, että te hyväksytte tämän minun Yhtä yhteenvetoni toivotan tervetulleeksi Euroopan parlamentin pääsihteerin valiokuntaamme. Hän on äh, toimielimen pääsihteeri. Hän äh, suostuu tulemaan äh, meidän vieraksemme. Olemme siitä kovin kiitollisia. Neuvosto voi ottaa oppia Euroopan parlamentin pääsihteeristä. Ja voitte tulla kyllä neuvoston mukana sitten ensi kerralla mutta nyt antaisin puheenvuoron ensin kuitenkin esittelijällemme, herra Itälälle, ja tämän jälkeen sitten pääsihteeri. Thank you, Chairman. Uh, thank you for... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös pääsihteerille että tulitte tänne keskustelemaan vastuuvapausraportin seurannasta vuodelta 2009. Siirryn välittömästi kysymyksiin, koska meillä on vain tunti aikaa. Ja kaikilla muillakin on varmasti kysymyksiä. Ensinnäkin turvallisuus oli aika tärkeä kysymys. Sen jälkeen, kun oli näitä ryöstöjä tapahtunut parlamentissa. Yhdeksästoista yhdeksättä meillä oli sähkökatkos ja piti perua kokoukset ja jäsenille ja henkilöstölle annettava tieto ei kulkenut niin hyvin kuin sen olisi tullut kulkea, joten voisitteko tätä hiukan selventää? Sitten vierailijaryhmät. Vierailijaryhmät joskus aiheuttavat ongelmia, estävät jäseniä tekemästä normaalia työtään, ja tähän ei ole löytynyt sopivaa äh, vastausta. Ovatko kvestorit tehneet jotain tämän asian suhteen? Sitten tämä arkaluontoinen kysymys, nimittäin äh, jäsenten pääsy sisäisiin tarkastuskertomuksiin. Olisiko vaan mahdollista saattaa nämä raportit saataville jäsenille, toki erityisehdoin, mutta kumminkin? Haluaisimme tähän vastauksen. Ja sitten uuden ohjesäännön täytäntöön pano myös jäsenten avustajille on pyydetty lisähenkilöstöä ja pitäisi myös tehdä kattava arvio ja toimintasuunnitelma, joka liittyy tämän kaiken taloudellisiin vaikutuksiin. Ja tietysti edelleen hinnat puhuttavat. Esimerkiksi lehti. A, palkinnosta oli kyse, eli lehtimiesten palkinto puhuttaa meitä edelleenkin. Ja haluaisin myös ottaa esiin erään kysymyksen olemme puhuneet jäsentenne koulutuksesta ja kursseista. Olen ymmärtänyt, että muun muassa kielikurssit ovat aiheuttaneet ongelmia. Me voimme käydä kielikurssilla viikoittain, yleensä kaksi tai kolme viikkoa per kuukausi. Miksi me voi järjestää näitä ää, joka viikko? Miksi eivät opettajat voi opettaa joka viikko? Se olisi hyvä molemmille, niin jäsenille kuin opettajillekin. En tiedä, onko jotain sääntöjä, äh, joiden mukaan opettajat eivät voisi tulla tänne joka viikko. Ja papereissahan olikin jo valmiiksi paljon vastauksia. Before starting the general discussion, I give the floor to the secretary. Kiitoksia ennen kuin käynnistämme yleisen keskustelun, niin äh, pääsihteeri saa puheenvuoron. Kiitoksia Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun toimimme tällä tavoin. Yleensähän pääsihteeri on tullut kerran vuodessa, eli tammikuussa, mutta nyt saankin vierailla luonanne kaksi kertaa vuodessa, myös tiedottaakseni tämän vastuuvapauspäätöslauselman ja sen toimeenpanon välistä suhteesta päätöslausumahan hyväksyttiin vasta toukokuussa, joten ainoastaan joissain kysymyksissä olemme ehtineet äh, edetä. Ja äh, toisiin joudun sitten palaamaan tammikuussa. Ehkäpä ennen kuin äh, vastaan esittelijän esittämiin erityisiin kysymyksiin. Voisin todeta, että toukokuun päätöslauselman jälkeen edistystä on saatu aikaa. Ensinnäkin nämä kriittiset toimet, joista, joihin talousarvion valvontavaliokunta erityisesti oli kiinnittänyt huomiota, niiden määrä on laskenut 88-68 ja tärkeintä on todeta, että viimeksi kun äh, raportoin teille, äh, oli vielä neljä kriittistä tointa, joita ei oltu täytäntöön pantu, mutta eilen minulle vahvistettiin, että yksikään ei ole tällä hetkellä äh, täytäntöönpanoa vailla, ja tämä on tärkeä uutinen teille kaikille. Sitten turvallisuudesta laajemmassa ympäristössä. Te tiedätte, että akkreditoinnin sisäistämme uudelleen. Katsomme, että tarvitsemme henkilöstöä, joka ei ole ulkopuolisen toimijan palkkalistoilla, vaan todella Euroopan parlamentin palkkalistoilla. Ja budjettivaliokunnalta olemme pyytäneet vuodelle 2012, että kaikki merkittävät turvallisuuteen liittyvät toimet, jotka liittyvät erityisesti turvallisuuden valvontaan, tulisi toimi, e, tulisi saada toimielimen omalle vastuulle. Eihän siis ulkoinen toimija voi valvoa itseään ja omia toimiaan, joten haluamme tätä varten omaa henkilöstöä. Tämän lisäksi olemme tarkastelleet kaikki, käyneet kaikki sisäisen kameraverkoston kamerat ja niiden kattavuuden läpi, joten toivomme, että jatkossa kameravalvonta toimii hyvin kattavasti. Lisäksi meillä me hyväksyimme puhemiehistössä uuden turvallisuusstrategian. Toimimme niin kuin kansalliset parlamentit. Meillä on kuitenkin viisi eroa sen välillä, miten me teemme asiat ja muut vastaavat toimielimet tekevät asiat. Ensinnäkin talon sisäinen ja ulkoinen Mehän olemme äärimmäisen riippuvaisia ulkoisista palveluntarjoajista ja toimijoista, ja yleensä parlamenteissa on turvallisuusalueita, joiden turvallisuustaso on erilainen. Tällaista meillä ei kuitenkaan ole. Ja teemme yleensä viläistä yhteistyötä paikallisen poliisin kanssa. Se on ehkä näkyvämpää kansallisissa parlamenteissa, se ei ole niin näkyvää kuin täällä. Ja yleensä parlamentin sisällä ei ole liiketoimintaa, kauppoja. Esimerkiksi meillä on ja haluaisimme näin jatkaakin. Kuitenkin mitä tulee näihin turvallisuusalueisiin, haluaisimme vahvistaa turvallisuutta tietyillä alueilla, eli eri tasoisia turvallisuusalueita, ja haluamme myös lisätä yhteistyötä Belgian poliisiviranomaisten kanssa. Sitten me olemme käymässä nyt läpi kaikki ne sopimukset ja kaikki ne yritykset, joilla on työntekijöitä Euroopan parlamentin sisällä, erityisesti tietoteknologia-alalla ja kaikki nämä sopimukset käydään uudelleen läpi ja päätelmät saadaan vielä ennen tämän vuoden loppua ja pyrkimyksenä on juuri se, että jotkut näistä toimista meidän täytyy edelleenkin jatkossa hoitaa ulkopuolelta. Lisäksi olemme näitä resurssi kysymyksiä. Meillähän on ollut IPOL, EXPOL ja DG.com. E, näistä tulee nyt tällainen pääosasto niin, että jokaisella pääosastolla on oma henkilöstö, rahoitus ja tietotekniikka-osastonsa. Toivomme, että näin näitä asioita saadaan hoidettua entistä paremmin ja tämä on tietenkin relevanttia myös teidän valiokunnallenne. Kiintoisa viesti. Äh, vierailijakeskus aukeaa tänään. Minä itse, mutta myös aiemmat pääsihteerit äh, ovat joutuneet vastaamaan tähän kysymykseen toistuvasti. Milloin vierailijakeskus aukeaa? Tänään, hyvät naiset ja herrat, äh, vierailijakeskus aukeaa tänään ja siis suurelle yleisölle 15.10. Voitte itse käydä katsomassa sen. Eh, eh, kyllä, herra Stas sanoo, minäkin olen siellä jo käynyt. Pääsihteeri jatkaa niin minäkin. Ja tosiaan tässä nyt todella siirryttiin uudelle vuosituhannelle yhdellä harppauksella. Uskon, että eh, tulemme näkemään, että tämä oli hyvä investointi. Ylitti budjettinsa hiukan ja aikataulukin hiukan lykkääntyi, mutta varmasti erittäin hyvä asia. Sitten kysyitte budjetin uudelleenarvioinnista, puhuitte myös kielistä. Puhemiehistö ja budjettivaliokunta ehdotuksestani ovat sovinneet tulkkausleikkauksista 10 miljoonaa euroa vuodelle 2012 ja käännöksistä leikataan 11 miljoonaa. Mitä tulkkaukseen tulee, teemme tiettyjä rakenteellisia muutoksia. Esimerkiksi Strasburgissa ei enää ole yöistuntoja, näin säästämme 3 miljoonaa euroa. Ja kun valiokunnat päättävät kello yhdeksän, niin säästetään kolme miljoonaa samoin, ja jakamalla työtä maanantaista torstaihin ja se säästää sekin kolme miljoonaa euroa niin, että kaikki työ ei keskity tiistaihin ja keskiviikkoon. Eli siis järjestäydymme paremmin, näin saamme säästettyä 9 miljoonaa euroa. Valiokunnalta tämä tietenkin vaatii hiukan kurinalaisuutta, mutta budjettivaliokunta ja pääsit ja puhemiehistö ovat sopineet, että kaikkia käännöksiä ei enää toimiteta. Käännökset toimitetaan jäsenten pyynnöstä ja näin voidaan säästää 8,6 miljoonaa euroa. Olemme myös sopineet, että että äh, esimerkiksi suullisia kysymyksiä ei käännetä kaikille kielille näin voidaan myös säästää 2,4 miljoonaa euroa, yhteensä 11 miljoonaa euroa ja käännöksistä ja siis tulkauksista 11, 21 miljoonaa euroa kaiken kaikkiaan. Siis samoin säästämme jäsenten matkoista 4,1 miljoonaa euroa, eli kokonaissäästöt yli 24,1 miljoonaa euroa. Te pyysitte vastuuvapausmenettelyssä säästöjä, ää, juuri kieli regiimiin tiettyjä rakenteellisia säästöjä. Olemme näin nyt todella tehneet. Emme ole vielä kattavaa ehdotusta esitelleet, mutta olemme esitelleet nämä toimet, jotka astuvat voimaan jo vuonna, voimaan jo vuonna 2012. Puhemiehistö on myös sopinut hiili jalanjäljen vähentämisestä. Meillä on nyt Strasburgissa parisataa polkupyörää käytössä. Tätähän minulta pyydettiin viimeksi. Ja neuvottelemme myös muista toimista täällä Belgiassa. Käymme tällä hetkellä neuvotteluja SN CBn eli rautatielaitoksen kanssa, joten toivomme, että näin jälkeen saamme liikkumisen suhteen vähennettyä. Nyt palaan vielä esittelijän kysymyksiin, mitä turvallisuuteen tulee. Vastasinkin jo aika pitkälti. Tämä viimeisin äh, asia, johon viittasit, ei ollut niinkään turvallisuusongelma, mutta kyse oli tietenkin siitä, että voimmeko me tehdä työtä, kun talossa ei ole sähköä. Kukaan ei ollut, jäsenet eivät olleet vaarassa, mutta viestintään liittyy tietenkin puutteita. Kun ei ole sähköä, on vaikea viestiä, koska kun ei ole sähköä, niin on hyvin vaikea välittää tietoa eteenpäin ja tästä itse asiassa puhemiehistö keskustelee keskiviikkona. Mitä tulee vierailijaryhmiin, budjettipäätöslauselmassahan tässä viitattiin kvestoreihin, haluttiin vähentää vierailijoiden määrää. Eli tämä kuuluu itse asiassa kvestorien vastuualueeseen, mutta haluaisin todeta, että vierailijakeskus sekä Euroopan historian talo-hanke, joka toivottavasti aukeaa vuonna 2014, sekä se, että täysistuntoon pääsee ulkopuolelta, täysistuntosalin ulkopuolelta, niin näiden toimien kautta voidaan varmasti päästä tilanteeseen, jossa vierailijaryhmät eivät saavu pääasialliseen työskentelytilaan, vaan voivat mennä joko Euroopan historian talon kautta tai vierailijakeskuksen kautta tai täysistuntosaliin suoraan. Luonnollisesti tähän liittyvät sitten myös ravintola- ja kahvilapalvelut, catering-palvelut täällä, mutta kyllä me voimme järjestellä vierailija toiminnan entistä paremmin niin, että vierailijat eivät täytä käytäviä ja hissejä ja tee elämää täällä parlamentissa vaikeaksi. Sitten sisäinen tilintarkastuskertomus. Te totesitte tekstissänne, että talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtaja keskustelee puhemiehen kanssa ähm, näistä muodollisuuksista, mutta tämä, hän ei ole näin tehnyt, mutta tämä johtunee siitä, että puheenjohtaja puheenjohtaja on vaihtunut ja olen varma, että uusi puheenjohtaja lähestyy minua tässä asiassa ja voimme näin käydä sitten keskustelua. Tietenkin varanhoitoasetusuudistus on sekin käynnissä ja liittyy tähän asiaan, mutta varmasti tästä puheenjohtaja Mylder voimme sitten keskustella varsin piankin. Sitten ohjesäännön täytäntöönpano. olemme itse asiassa rahoituspääosastolta saamassa kaksi hyvin kattavaa kertomusta asiasta, mutta ennen kuin voimme tehdä päätöksiä, meidän on saatava nämä kertomukset ja arvioitava nämä puhemiehistössä. Joten on parempi, että ensin puhemiehistä saan nämä kertomukset, näin onkin jo hyvin pian. Ne menevät puhemiehistön erityistyöryhmän käsiin ja sen käytyä keskustelut me teemme omat johtopäätöksemme, mutta emme voi tehdä näitä päätelmiä me ennen kuin olemme saaneet nämä kertomukset. Sitten näistä palkinnoista. Tähän mennessä puhemiehistö ei ole muuttanut politiikkaansa palkintojen suhteen, joten puhemiehistön päätös on edelleen voimassa. Ja sitten koulutuksesta ja kursseista. Me arvioimme jäsenten tarpeet tässä jokin aika sitten, toteutimme tästä tutkimuksen, mutta jos jäsenten tarpeet ovat toiset kuin mikä meidän lopputulemamme oli, niin varmasti voimme muuttaa tilannetta toivomaanne suuntaan. Tässä ensimmäiset vastaukseni esittelijälle. Kiitos oikein paljon. E, Itälä, Itälä esittelijänä haluaa lisätä vielä. Uh, Kiitoksia vastauksesta. Yhten asian en vielä puuttunut, nimittäin rakennuspolitiikkaan. Suurin osa asiaa koskevasta tekstistä on ranskaksi, minä en sitä ymmärrä palaamme rakennuspolitiikkaan siinä vaiheessa, kun tekstit ovat saatavilla englanniksi. Number of speakers. Tällä on koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäinen on herra Herbrandi, olkaa hyvä. Mr. Chairman, and... Kiitoksia puheenjohtaja. Viime sunnuntai-aamuna keitin itselleni kuppusen kahvia ja päätin lukea tämän asiakirjan, jonka sain Velleltä. Sanon tämän, koska halusin <laughs> todeta, että olin lähtökohtaisesti hyvällä tuulella, ulkona satoi, mikä ei häirinyt minua, olin valmis keskittymään tähän asiakirjaan, mutta tuuleni muuttui, kun sitä luin. Yritän selittää miksi. Olin erityisen yllättynyt asiakirjan sävyistä ja puolessa välissä en enää ollut varma, että luinko uutta BBCn Yes Minister-sarjan käsikirjoitusta vai vastauksia parlamentin äh, päätöslauselmaan. Ja olin aika yllättynyt tästä sävystä. Muutama esimerkki tästä sävystä kun pyysimme toimia liittyen lehtimiespalkintoon, niin meille kerrottiin, että vuoden 2011 EP-journalismi palkintoproseduuri oli käynnistetty ennen päätöslauselmaamme. No, nyt laadimme keskusteluasiakirjaa byrolle, jossa on tarkoitus keskustella tämän palkinnon tulevaisuudesta, pistämme siihen plussia ja miinuksia ja niin edespäin, niin että voimme jatkaa keskustelua tällaisista asioista. Entäpä sitten avustajien laskujen käsitteleminen? Laskut, jotka maksetaan sääntöjen mukaisesti, voidaan maksaa kolmessa viikossa, jos ne on tehty asianmukaisesti ja IMMSn takarajojen mukaisesti. Kuitenkin kaksi vuotta sen jälkeen, kun IMMS tuli voimaan, niin edelleenkin moniin laskuihin Monet laskut eivät edelleenkään täytä näitä sääntöjä ja se on maksuviivästysten pääsyy. Tämä on ongelman ydin. Ei ongelma ehkä ole siinä, että me emme noudata sääntöjä, vaan ehkä sääntöjä tulisi yksinkertaistaa. Eli tämä on yksi esimerkki. Sitten matkatoimisto. Halvemmat lennot. Täällä sanotaan, että Amadeus varausjärjestelmällä ei ole näitä halvempia lentoyhtiöitä. Miksei? Miksei sanota, että Miksi ette sano, että yritämme etsiä keinoja sisällyttää halpalentoyhtiö tähän järjestelmään. Sitten näiden lentopisteiden käyttö. Se oli osa päätöslauselmasta. Te kuvailette sitä, kuinka vaikeaa tämä kaikki on, että tiedä, miten paljon yksittäiset me pitävät keränneet pisteitä. No ette tietenkään tiedä, mutta se on osa ongelmaa. Miksi ette aktiivisesti sano, että hyvä pointti, tarkastelemme kysymystä, otamme yhteyttä Ranskan ja, äh, äh, Tanskan ja Ruotsin parlamenttiin, joilla on jo tällainen järjestelmä, jossa kansalliset mm, parlamentaarikot käyttävät äh, keräämiään pisteitä seuraavia matkoja varten. Tällä, tämä tällainen proaktiivinen asenne puuttuu kokonaan täältä. Ette halua edes parantaa asioita. Äh, sitä vastoin vain yritätte karistaa nämä ikävät ajatukset pois parlamentista. Yksi yleisempi kysymys ja sitten muutamia yksityiskohtaisempia kysymyksiä. Tästä asenteesta, millaiseksi näette roolinne? Onko teidän mielestänne rooli siinä, että teidän täytyy tarkastella ensin päätöslausumaa ja sitten meidän kanssamme pohtia, kuinka voimme parantaa parlamentin toimintaa. Uskotteko, että tietyt asiat ovat hyviä? Oletteko sitä mieltä, että teidän roolinne pikemminkin on nokkelasti noudat, noudatella päätöslauselmaa, mutta kuitenkin jatkaa tällaista business as usual meninkiä. Tämä oli yleisempi kysymys. Ja se on äärimmäisen tärkeää. On tärkeää tietää, mikä on pääsihteerin äh, asenne vaikkapa budjettiin ja tähän päätöslauselmaan, äh, jonka on laatinut täysistunto tämän talon korkein instanssi. Sitten näistä kysymyksistä, erityisistä kysymyksistä lentopisteestä jo kysyin, haluan kuulla kommenttina siihen. Ette ollenkaan käsittele kohtaa 135, jossa pyydetään proaktiivisempaa tapaa käsitellä sitä mieletöntä paperimäärää, jota me koko ajan käsittelemme. Emmekö me voisi parlamentissa kehittää jonkinlaisen sovellukseen näitä käsitietokoneita varten, niin että meillä olisi tietokone, painaisimme nappia ja saisimme heti kaikki asiakirjat esiimme. Mutta toki yksittäisen MEPin täytyy sitten voida ilmaista, että hän ei tarvitse paperidokumentteja. Toki me tarvitsemme asiakirjoja, mutta usein tulen tänne huoneeseen ja täällä on kokonainen läjä paperia – Enkä minä etukäteen ole voinut kenellekään kertoa, että minä en sitä henkilökohtaisesti tarvitse. Se on printattu joka tapauksessa. Polkupyöristä. Nyt saamme kymmenen pyörää Strasbourgin parlamentilta. Te sanoitte, että saamme 100-150 Strasbourgin kaupungilta. No, tällä hetkellä hän pyöriä on noin 30, ei tämä oikein toimi vielä kauhean tehokkaasti mutta tämän lisäksi haluaisin olla vähemmän riippuvainen koko Strasbourgin kaupungista. Ehkä ensi vuonna Strasbourg päättää hankkiutua eroon näistä pyöristä ja sitten meille jää kymmenen. Minä haluaisin paitsi nämä pyörät, myös parlamentilta jonkinlaisen eleen siihen suuntaan, että ylipäänsä haluamme kestävämpiä liikennemuotoja, erityisesti Strasbourgin kaltaisessa kaupungissa, joka on suorastaan luotu pyöräilyyn. Joten ehkä tätä asiaa voisimme vielä pähkäillä. Ja lopuksi, puheenjohtaja, me pyysimme pitkän tähtäyksen budjetin ö, tarkastusta ja peräänkuulutamme mahdollisia tulevia säästöjä, näin muutamia on mainittu, mutta rehellisesti sanottuna 1,7 miljardia, kun on kokonaisbudjetti, niin nämä muutamat miljoonat, joista puhuitte, niin ei niistä kyllä suuria otsikkoja synny sen suhteen, että vakavasti haluaisimme löytää säästöjä. Ja vuoden 2012 budjettipäätöslauselmassa, jonka hyväksyimme toukokuussa, pyysin yleiskatsausta mahdollisista säästöistä. Täysistunto, korkein poliittinen auktoriteetti, pyysi pääsihteeriä analysoimaan mahdollisia säästökohteita, mutta emme ole saaneet vielä mitään vastausta. Pyysin tätä ennen vuoden 2012 budjettimenettelyä. No se meni ohi. Ehkä ensi vuonna voitte vastata. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos teille. Tämä oli, tässä oli erittäin hyviä kysymyksiä, mutta jos kaikki käyttävät yhtä paljon puheaikaa, niin päätämme tämän keskustelun ö, suunnilleen puoli kahdelta. Joten luvallanne ehdottaisin, että kun minulla täällä puheenvuoropyyntöjä on vielä kuusi, niin puheaika olisi kaksi minuuttia kullekin. Ja olen pahoillani, että en sanonut tätä aiemmin <laughs> ensimmäisen puhujan kohdalla, mutta sanon sen nyt. Ja pääsihteeri vastaa sitten kysymyksiin. Haluaako joku muu vielä puhujalistalle? Te olettekin listalla. Mutta haluaako joku muu, joka vielä ei ole listalla, listalle? No niin, hyvä. Puhujalista on nyt suljettu ja puheenvuoron saa herra Epping, kaksi minuuttia. I'll be brief, uh... Kiitoksia. Puhun lyhyemmin kuin kollegani. Täytyy myöntää, että usein en ole hänen kanssaan samaa mieltä, mutta tässä asiassa olen. Joten muutama lisäys vielä. Think Tank, joka toimii ECR-ryhmän piirissä, on antanut ehdotuksia liittyen turhanpäiväisen tuhlaamisen lopettamiseen ja mitä parlamentin vuosittaiseen talousarvion tulee, me ehdotamme sen leikkaamista 24 prosentilla. Ja tämä on mahdollista. Ei pitäisi katsoa vain pikkuasioita niin kuin Velle on tehnyt. Ei, vaan isompia kuvioita. Herras taas aivan oikein. Valitettavasti hän ei nyt ole paikalla, mutta valitettavasti hän on lähtenyt. Niin, hän äh, teki hyviä ehdotuksia. Ja mikä on sitten johtopäätös? No se, että jos katsotaan Euroopan parlamentin budjettia, niin näkee, että byrokratian, byrokratia on lisääntynyt valtavasti. Äh, Saksassa voitaisiin tätä kutsua byrokratian aalloksi. Ja pääsihteerin äh, nimihän käännettynä on Aalto. En tietenkään halua tätä nyt mitenkään tällä viitata pääsihteerin, mutta neljällä, neljästä tuhannesta kuuteen tuhanteen kahteen sataan lisääntyi virkamiesten määrä, vaikka jäseniä ei juurikaan tullut lisää, joten meillä on aivan liikaa tällaista painolastia. Ja mistä se oikein tulee? Siitä, että byrokratia ajaa itseään byrokratian ja tarvitaan rakenteellisia leikkauksia. Ja huomenna me todella esittelemme tämän äh, raportin ja lähetämme kopion myös äh, herra Vellelle. Esitämme parlamentille pari 30 kysymystä. Äh, parlamentti vastasi puoleen kysymyksistä ja siihenkin meni kolme kuukautta, mutta nyt meillä kuitenkin on siis tarpeeksi tietoa tässä pohjalla niin, että voimme ehdottaa 400 miljoonan leikkausta Euroopan parlamentin talousarvioon. Ja kun kansalaiset elävät kriisiaikoja, niin meidänkin täytyy kiristää vyötämme. Te puhuitte jo yli kaksi minuuttia. Niin, eli että tämä raportti toimotetaan myös herra Vellelle ja se ehkä auttaa häntä hänen ajatustyössään. Kiitoksia. Nyt puheenvuoro Sarova Kresle. Kiitos. Parhaat kollegat, edist- menestystä täytyy aina kehua. Olen itse ollut jo hiukan pidempäänkin täällä ja tiedän kuinka hankalaa tämä on aina ollut, joten tunnustan kyllä nyt edistyksen erityisesti näiden kielten kohdalla. Tämä on ollut talousarvion valvontavaliokunnan vanha vaatimus. Vuosien ajan olemme kiristelleet hampaitamme ja yrittäneet saada aikaan muutosta kollegojen mielissä sekä Euroopan parlamentin mielissä. Brandi sanoi, että nämä ovat pikku murusia, mutta tämä on iso asia. Vihdoinkin tämä kielikysymys saadaan nyt käsittelyyn ja olisimme tosiaan kiitollisia siitä, että voisimme jo seuraavia askeleita valmistella. Missä te olette olleet, hyvät kollegat, kaikki viime vuodet? Kukaan teistä ei ole, ole näihin asioihin puuttunut aiemmin, joten olisi mukavaa, jos me valmistautuisimme ja valmistelisimme näitä aiheita yhdessä. Eivät nämä aiheet mistään taivaasta sylimme putoa. Ja nyt todella siis eh, tulkaa ihmeessä eh, tekemään tätä työtä yhdessä meidän kanssamme, jotka tätä työtä olemme tehneet jo vuosikausien ajan. Pari kysymystä. Kyllä, täällä parlamentissa kuullaan monia kauniita kaikkuja. Joku kysyi minulta tänään, että mihin me tätä historian taloa tarvitsemme. Ja lupasin, että eh, soitan takaisin iltapäivällä ja vastaan, joten nyt haluankin kuulla tämän Velleltä. Sitten parlamentin jäsenten toiminta. No niin, nyt meillä on kolmas avustaja, mutta kolmas avustaja me tarvitsee puhelinlinjan. Joten tällaiset asiat tulisi kyllä hoitaa ja olisi mukava kuulla, mitä aiotte ne hoitaa jatkossa. Sitten tämä komission jatkokoulutusohjelma, meillä on mahdollisuus siihen osallistua, mutta sitä kukaan ei tiedä. Minä tunnen jäseniä, jotka lähettävät avustajiaan tai käyvät itse näillä kursseilla. Mutta olisi mukava, että saisimme todella tiedon kurssitarjonnasta joka ikiselle jäsenelle. Kiitoksia, herra Söndergaard. Uh, thank you uh, due to the time. Uh... Kiitoksia. Koska aika on vähän, niin keskittyisin tähän sähkökatkokseen. Koska sikäli kun ymmärsin, niin sähkökatkos johtui kaupungissa ulko, parlamentin ulkopuolella tapahtuneesta tulipalosta. Mutta toki meillä pitäisi olla jonkinlainen varajärjestelmä täällä parlamentissa – tälle varajärjestelmälle on, äh, siihen on käytetty paljon rahaa ja jonkinlaiset rakenteetkin on sitä varten järjestetty. Joten kun nappia painettiin, että varajärjestelmä alkaisi toimia, niin mitä tapahtui? Vai menikö kaikki raha haaskoon? Thank you, Mr. Ita. Kiitos teitä. That's... Ei kun Kajer. Äh, Valitettavasti aikaa, jolle olisi muuten Eppingen puheisiin tässä vastannut, mutta pidänpä itseni nyt kurissa ja kieleni. Kyse on suosikkiharrastuksesta, nimittäin rakennuspolitiikasta. Siitä haluan nyt puhua. Herra Velle, olen käynyt kiinnostavaa mielipiteiden vaihtoa tietoa vastaavan pääosaston kanssa rakennusten arvosta ja niiden, sen mittaamisesta. Ja nyt pyrin siihen, että saisimme analyysin, joka kertoisi meille rakennusten ostohinnasta, kustannuksista, pääoma-arvosta per neliömetri niin saisimme todella perusteelliset tiedot näiden rakennusten arvosta tämänhetkisessä markkinatilanteessa Brysselissä. Siis vain tätä taustaa vasten voimme kunnolla voida arvioida sen, onko Euroopan parlamentin strategia rakennusten ostamisen puolesta eikä niiden vuokraamisen vuokraaminen tämän sijaan, onko tämä järkevää? Ei rakennusta haluttu ostaa eikä vuokrata. Onko tämä järkevää? Joten kysymykseni onkin, olisiko teidän mielestänne mahdollista saada aikaan tällainen kustannuslaskelma ostaminen kautta versus vuokraaminen? Sitten Andreasen. Eh, Kiitos, kiitoksia puheenjohtaja. Velle, yhteen asiaan ette puuttunut, nimittäin hisseihin Brysselissä ja Strasbourgissa. Olen kuullut, että viime viikolla kaksi tai kolme jäsentä luhistuivat. hissit ilmeisesti luhistuivat maanalaisen ja ensimmäisen kerroksen välillä. Tämä on ähm, mielestäni merkillistä. Mutta myös Strasbourgissa äh, meidän täytyy rynnätä 10-15 minuuttia etukäteen ennen äänestysaikaa äänestyssaliin, koska hisseihin ei mahdu riittävästi ihmisiä ja ne kulkevat liian hitaasti. Oletteko tehnyt jotain tämän asian suhteen? Ja toinen kysymys teille. Miksi on kestänyt niin kauan saada aikaan arviointitutkimus jäsenten ohjesäännöistä. Mielestäni meidän olisi pitänyt jo saada tämä arviointi. Kaikenlaisia huhuja kuuluu siitä, että tämä ohjesääntö koituu kalliimmaksi, tämä uusi kuin vanha. Ja joka kerta kun menen äh, rahatoimistoon, niin ihmisten työtaakka on ihan liian suuri siellä. Eli mitä me nyt tässä odottelemme? Tuleeko tämä tutkimus valmiiksi ennen tätä parlamenttikautta vai odotetaanko seuraavaan parlamenttikauteen? Ja viimeinen kysymykseni. Miksi me tarvitsemme vierailijakeskusta? Miksi me tarvitsemme eurooppalaista historian taloa nyt kriisin aikaan? Tämä on pelkkää propagandaa. Paras propaganda olisi tällä hetkellä se, että ihmiset olisivat tietoisia hinnoista, hintatietoisia ja käyttäisivät vähän veronmaksajien rahaa, eikä tällaiseen propagandaan. Cities, please. Sitten herra Baltsiittis. Aš norėčiau turbūt prisidėti prie tų, kurie... Puheenjohtaja. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin olla yhtä mieltä niiden kanssa, jotka ovat kiitelleet pääsihteeriä niistä toimista, joihin hän on ryhtynyt niin, että voimme nyt ajatella, että vaikutamme säästöjen tekemiseen. Ja minä, joka olen tässä parin vuoden aikana osallistunut erilaisiin kokouksiin, niin voin todeta, että parlamentti toimii jo tehokkaammin myös rahankäytön suhteen. Minulla on noin 15-20 kysymystä paperilla, jotka voisin tässä esittää, mutta ehkäpä kaikkein tärkein tavoite tänään on säästää mahdollisimman paljon, eikä heikentää meppien työoloja. Mehän elämme eri maissa, me tulemme tänne joka viikko eri Euroopan kolkista erilaisista olosuhteista. Matkustusolosuhteetkin vaihtelevat. Joten meidän täytyy olla tässä kohtaa nyt kielikeskellä suuta, kun puhumme näistä asioista. Yksi suuri kysymys mielestäni liittyy näihin kanttiineihin, ruokaloihin, ruoan laatuun. Pääsihteeri sanoi, että ongelma saatettaisiin osittain ratkaista, mutta kyllä meidän täytyy pyrkiä jollain tavalla tämä ongelma kokonaisuudessaan ratkaisemaan. Toisaalta olisin sitä mieltä, että olisi hyvä asia tehdä vuokrasopimuksia ja tai siis kun me joudumme tekemään vuokrasopimuksia, me MEPit täällä Pelkiässä Brysselissä, niin olisi hyvä, jos meille annettaisiin neuvoja siitä, miten vuokrasopimus täytyy lain, lain mukaan tehdä, koska meitä saatetaan huijata muuten, emme tiedä tunnelainsäädäntöä. Ja mitä tulee tulkkauksen ja kääntämiseen, tämänhetkisen tämänkin hetkisen ehdotuksen puitteissa voimme säästää kyllä paljonkin rahaa, jos me etukäteen saamme mahdollisuuden kertoa, osallistu, osallistummeko me kokoukseen vai emmekö. Ehkäpä vuoden 2010 vastuuvapauteen liittyen minulla saattaisi olla muita kysymyksiä. Mutta joka tapauksessa meidän tulisi vielä pohtia tätä vuokraus versus ostamisasiaa. Rouva Holmeier, ihan konkreettinen kysymys liittyen matkatoimistoon. Minun ongelmani ei ole Amadeus-varausjärjestelmä, mutta minun ongelmani on se, että kollegat ovat kertoneet haluavansa varata jonkun lennon. Ja lento oli huomattavasti kalliimpi matkatoimiston varaamana kuin itse varaamalla internetistä. Samoin minun on käynyt hotellivarauksen kanssa. Sama hotelli, sama huone oli matkatoimistosta varattaessa huomattavasti kalliimpi, 100 euroa yöltä kalliimpi kuin itse suoraan varattaessa. Kyllä matkatoimiston kanssa täytyisi katsoa, miten voisimme tehokkaasti vähentää kustannuksia. Kustannuksiahan syntyy pelkästään matkatoimiston käyttämisestä, samoin lentojen suhteen. Sitten kuljettajista toteaisin seuraavaa. eikä olisi järkevää toimia niin kuin joissain kansallisvaltioissakin. Niillä on huomattavasti tehokkaampia järjestelmiä kuin meillä koska mehän tuotamme lisäksi vielä taksi kustannuksia. Eli meidän kuljettajajärjestelmämme ei ole, virka-autojärjestelmämme ei ole kyllä tehokas. Ja Gajerille toteaisin, että kyllä parlamentti on toteuttamassa näitä vertailuja juuri siitä, kuinka paljon maksaa esimerkiksi rakennusten ostaminen tai vuokraaminen. Budjettivaliokunnassa olemme näitä vastauksia saanut. Budjettivaliokunnassa totesimme, että mitä yhtäkään rakennusta ei osteta, jos se voidaan halvemmalla vuokrata. Ja kaikissa hyväksyntämenettelyissämme nykyään, niin tällainen kustannuslaskelma on meille budjettivaliokuntaa toimitettava, muuten mikään ei mene läpi. Sitten vielä vierailijakeskuksesta. Minulla olisi lisäkysymys pääsihteerille. Euroopan historian talo, ei kai sillä ole sitten mitään päällekkäisyyttä vierailijakeskuksen kanssa, että tehdään samaa hommaa näissä kahdessa. Mutta muutenkin tämän pääsihteeriä siitä, että asioita on nyt saatu jonkin verran kuitenkin liikkeelle. Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet kaikki kysymykset ja annan puheenvuoron pääsihteerille. Olkaa hyvä. Herzlichen Dank. Äh, vielleicht zunächst... Sydämelliset kiitokset aivan ensiksi ehkä herra Herbrandille vastaisin. Meidän täytyy olla selvillä siitä, että Euroopassa on eri päätöksentekotahoja. Talousarvion valvontavaliokunta on vastuuvapaudesta vastuussa ja vastuuvapauspäätöslauselma on vastuuvapauspäätöslauselma, mutta se ei tee päätöstä talousarviosta. Talousarviosta päättää budjettivaliokunta ja luonnollisesti täysistunto sitten äänestyksessään. Mitä budjettiin tulee, niin budjettipäätös ei kuitenkaan vie puhemiehistöltä päätösvaltaa. Meillä on siis kolme eri poliittista toimijaa, joiden painopisteet ovat hiukan erilaiset budjetissa, talousarvion valvonnassa ja sitten pää- äh, puhemiehistössä. Minun tehtäväni on äh, hallinnoida minä en tee mitään poliittisia päätöksiä. Poliittiset päätökset tehdään poliittisella tasolla tulevaisuuden tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Eli joskus ehkä minun käyttämäni tai meidän käyttämämme kieli on hiukan varovaisempaa, koska meillä on oltava joko puhemiehistön tai täysistunnon valtuutus toimivalta, eipä budjettivaliokunta olisi kovinkaan tyytyväinen, jos me tekisimme päätökset sen puolesta. Sitten ihan näihin asiakysymyksiin liittyen. Hallinnolla on ollut lentoyhtiöihin yhteyksiä, mitä näihin lentomaileihin tai pisteisiin tulee. Ja nyt ainakaan tähän mennessä lentoyhtiöt eivät ole suostuneet näitä maileja tai pisteitä siirtämään parlamentin tilille. Kuitenkin budjettimenettelyssä olemme nyt asiaa käsitelleet ja yhdessä budjettivaliokunnan kanssa, ja oletan, että tämä myös hyväksytään täysistunnossa, että näitä kustannuksia vähennetään 4,2 miljoonalla eurolla. Ja tähän voi, tämän voi saada aikaan eri tavoin. Ensinnäkin valtuuskuntamatkojen vähentäminen, sitten nämä lentomailit, samoin ilmoittautumismäärä, ajat ja meillä on tiettyjä asioita, jotka voimme toteuttaa ja luonnollisesti teemme mm, kaikkemme, jotta kaikki voivat olla tyytyväisiä ja teemme tosiaan äh, missioiden äh, virkamatkojen äh, suhteen hyvin paljon ja leikkaukset ovat 4,2 miljoonaa euroa. Sitten kysyitte paperista, paperin käytöstä paperittomasta parlamentista. Tämä on meille tärkeää. Meillä on tällainen E-valiokunta, E-committee, ohjelmisto, tietokoneohjelmisto, jota tällä hetkellä testataan, kokeillaan kahdessa valiokunnassa. Ja tavoitteena on se, että tämä e-committee e-valiokuntaohjelma saataisiin käyttöön kaikissa valiokunnissa. Ja tämän lainsäädäntökauden päätteeksi, seuraavan lainsäädäntökauden aluksi, voitaisiin täysin siirtyä paperittamaan parlamenttiin. Eli pyrimme siirtymään laptopien käyttöön, kannettavien tietokoneiden käyttöön pöytätietokoneiden sijaan. Itse henkilökohtaisesti jo puolitoista vuotta tein tällaisen ehdotuksen, mutta en saanut lehdistössä kovin hyvää palautetta, mutta voin teille todella todeta, että ajattelemme aivan niin kuin tekin. Mitä säästöihin tulee, niin kuin tuossa jo totesin, ehdotuksestamme olemme sitoutuneet 25 miljoonan euron säästöihin. Ja minun tietojeni mukaan tämä on suurin summa säästöehdotus, jonka yksikään pääsihteeristö, pääsihteeri koskaan Euroopan parlamentissa on tehnyt. Ehkä tämä on mielestäni edelleen liian vähän, mutta ei tässä nyt enää mistään pikkusummista puhuta. Viime vuosina kielipalvelut eivät ole olleet säästötoimien kohteena, joten tässä olemme ihan uudella alueella ja siksi mielestäni näitä säästöpyrkimyksiä ei todellakaan tulisi aliarvioida, vaan ne tulisi tunnustaa. Herra Epping sama vastaus teillekin. Meidän täytyy tehdä ero äh, budjettivallan ja talousarvion valvonnan välillä. Tähän olette budjetti valiokunnan kiinni jäsen. Te tiedätte erinomaisesti, että budjettivaliokunta päättää talousarviosta. Mitä avustajiin tulee, niin äh, toki avustajien määrä 2004 lisääntyi huomattavasti, koska Euroopan unioni laajeni kymmeneen äh, Keski- ja Itä-Euroopan valtioon Maltalle ja Kyprokselle – ja meillä on kattava kieliregiimi. Meillä toimielimenä vastoin kuin esimerkiksi neuvostolla on käytössämme täydellinen monikielisyys, kaikkia kieliä kunnioitetaan ja meille tämä merkitsee sitä, että yksi lisäkieli johtaa 50 uuteen kääntäjän paikkaan, 30 tulkin paikkaan ja sitten vielä viestintään ja niin edelleen menee lisää rahaa, joten yksi uusi kieli Euroopan unionissa on noin 90 virkamiestä, 90 uutta työpaikkaa. Tämä on ollut Euroopan parlamentin politiikka ja on Euroopan parlamentin politiikka. Me olemme täysin monikielinen toimielin, tarjoamme täydellistä monikielisyyttä, jos sitten kerrotte tämän kymmenellä, koska näillä kaikilla mailla on oma kielensä, niin kyse on jo 900 virkamiehestä. Tässä ei edes lasketa poliittisia ryhmiä vielä mukaan, heillä on sitten vielä omat virkamiehensä kustakin jäsenvaltiosta. Rova Kresle esitti kysymyksen äh, Euroopan historian taloon liittyen. Kaikki varmasti tulevina viikkoina tulemme siis äh, käymään uudessa vierailijakeskuksessa saadaksemme oman näkemyksen ja vaikutelman siitä, miten se toimii. Ja voimme todella nähdä, että vierailijakeskus keskittyy todella Euroopan parlamentin työhön ja sen esittelemiseen. Me pyrimme vierailijakeskuksessa toki antamaan myös lyhyen historiallisen katsauksen siihen, mistä on tultu, mutta visuaalisesti, multimediaalisesti esittelemme ennen kaikkea sitä, mitä Euroopan parlamentti tekee. Ja tämä on täysin eri asia kuin Euroopan historian talo. Euroopan historian talo kertoo Euroopan historian, erityisesti yhdentymishistorian. Se on mielestäni erinomaista ja mielestäni on hyvä, että komission puheenjohtaja on kirjoittanut meille kirjeen, jossa toteaa, että myös komissio on hankkeesta erittäin kiinnostunut ja on valmis kantamaan osan juoksevista kustannuksista. Oletan siis, että jo 2013 talousarviomenettelyssä saamme komissiolta ehdotuksen. Komissio on valmis kantamaan unionin komission budjetista osan eh, historian talon kustannuksista. Tässähän kyse ei ole yksinomaan Euroopan parlamentista ja sen toiminnan esittelystä, vaan koko Euroopan historiasta ja näin kaikki toimielimet voivat tähän osallistua. Myös komission vieraat ja neuvoston vieraat käyttävät Euroopan historian taloa ja saavat sieltä tietoa, joten on järkevää, että parlamentti ei kanna kaikkia juoksevia kustannuksia itse. Puhemiehistön päätöksellä on itse asiassa rahoituksesta leikattu 2 miljoonaa euroa kesätauon jälkeen pidetyssä kokouksessa. Oikeudellinen perusta on selvitetty ja neuvoa antavat elimet ovat neuvoa antavia elimiä, mutta pääsihteeristö tekee siis kaikki päätökset. Söndergaardille toteaisin seuraavaa. Ydin, <laughs> voi, minä kirjoitin teidän kysymykseenne ydintehtävä, mutta nyt unohdin jo, mistä tässä oli kyse. Suottahan anteeksi, ehkä voimme puhua tästä kohta kahden kesken. Holmeyer totesikin jo, että me vertailemme rakennusten ostamisen tai vuokraamisen äm, tuomia kustannuksia, mutta tässä nyt on se ongelma, että että meidän rakennustemme on sijainniltaan oltava hyvin keskitettyä. Jos me hajauttaisimme rakennuksemme sinne tänne, niin voisimme aina katsoa, että mistä halvimmalla saa toivomamme tilat, missä neljöhinta on alhaisin, mutta tuolloin tilanne olisi ongelmallinen. Meillä olisi myös kuljetusongelmia ja liikkumiskustannuksia. Hiilidioksidipäästöt taas jälleen lisääntyisivät. Eli me haluamme edelleen pitää kiinni siitä, että periaatteessa koko Euroopan parlamentti toimii yhdessä rakennuskompleksissa tai ainakin hyvin läheisesti. Tämä tietenkin tuo mukanaan kustannuksia, eikä neuvottelu tilanteemme näin ollen ole mitenkään optimaalinen, koska myös rakennuksen myyjä tietää, että haluamme eh, lisätiloja parlamentin välittömästä läheisyydestä. Ja toteaisin, että mitä tulee keskipitkän aikavälin rakennusstrategiaamme, me olemme sitä katsomassa ja myös Brysselin suhteen meillä on selkeitä ehm, tulevia toimia, mutta me, minä en voi nyt tässä vaiheessa puhua yksityiskohdista. Olemme sondeeraamassa nyt markkinoita, en voi nyt kertoa tästä tämä enempää, mutta oletan kuitenkin ja lähden siitä, että tulemme, voimme tehdä puhemiehistölle ehdotuksia rakennusstrategiaamme parantamisesta entisestään ja vielä ennen tämän vuoden loppua. Kyse on yhtäältä muiden toimielinten siirtymisestä Eastman rakennuksesta pois. Kyse on ammatillisesta koulutuksesta, ja sitten kyse on Brysselin toisesta päiväkodista, pienemmässä mittakaavassa tosin. Ja e, sitten neljänneksi kyse on vielä rakennuskapasiteetin, tilakapasiteetin lisäämisestä. Rova Kresle sanoi, että en ole vastannut tähän luetteloon, e, mutta kun ei luettelosta ole tehty mitään kysymyksiä, mutta voin, voin tulkikorjaa kyse on hisseistä niin, että hissejä on liian vähän Ja joka tapauksessa ää, todella, mitä hisseihin tulee, niin meidän on toimittava vastuullisesti. Ja tilanne on nyt se, että tämä ihmismäärä ei mahdu tähän rakennukseen. Ja mitä tulee, niin sitten vielä lisänä vierailijat, jotka täyttävät hissit ja täyttävät käytävät. Kaiken kaikkiaan rakennukset ovat ylikuormitettuja ja siksi myös hissit ovat ylikuormitettuja. Ihmisten määrä rakennuksissa on liian suuri, liian korkea. Tähän ihmismäärään meillä on aivan liian vähän hissejä. Tarvitsemme lisäkapasiteetteja kiireellisesti. Ja tätä kapasiteettia tarvitsevat paitsi pääsihteeristö, myös poliittiset ryhmät. Ja todella täytyy näitä vierailijaryhmiä käsitellä, kohdella uudella tavalla. Minä intohimoisesti kannatan heidän omaa sisäänkäyntiä niin, että he eivät tule päärakennuksiimme ollenkaan. Heillä on vierailijakeskunsa, keskuksensa ja sitten oma sisäänkäynti, jota voivat käyttää. Todennäköisesti 2014 tämä kaikki saadaan kuntoon. Rova Andreassenille ohjesäännön uudistaminen. Meillähän oli puhemiehistön työryhmä Roa Hotperentin johdolla työryhmä, joka pyrki puuttumaan uuden ohjesäännön äh, täytäntöönpanon puutteisiin, siis niin jäsenten kuin avustajienkin uuden ohjesäännön täytäntöönpanon puutteisiin. Aina hetki kuluu ennen kuin kaikkia taktisia ongelmia tuntee edes ja ennen kuin voi tehdä sitten tarvittavia muutoksia. Joten täytäntöönpanoon olemme tehneet sopeutuksia ja muutoksia noin kahden vuoden ajan, mutta nyt on aika sitten tehdä tai tehdä lopullinen arviointi. Äh, se tulee työryhmältä puhemiehistölle piakkoin. Olettaisin, että joka tapauksessa ennen tämän vuoden loppua. Joten voitte olla aivan varmoja siitä, ja tämähän oli Ruvan Rassen juuri teidän kysymyksenne, että tällainen arvio saadaan äh, tämän lainsäädäntökauden puolivälissä siitä, miten äh, uusi ohjesääntö on toiminut ja mihin se on johtanut. Ja me hallinnossa luonnollisesti toimimme sitten tämän mukaan. Kiitän herra Baltsiittisiä siitä, että hän arvosti ponnistelujamme järkevään rahankäyttöön. Ja luonnollisesti jäsenten työskentelyolosuhteet ovat kaikkein tärkein asia – mitä ähm, ruokaloihin, kahviloihin tulee, niin ydinongelma on se, että meillä on vain yksi suuri keittiö. Ja tästä yhdestä keittiöstä menee sitten ruoka joka paikkaan. Mutta keittiössä luonnollisesti on kunnioitettava hygieniasääntöjä, eli tätä yhtä keittiötä eivät voi eri palveluntarjoajat käyttää, joten jos haluamme kilpailua, ja lisätä tarjontaa, niin tarvitsemme myös uuden keittiön. Tarvitsemme kaksi tai kolme keittiötä tämän nykyisen yhden sijaan niin, että eri palveluntarjoajat voivat tarjota palvelujaan rinnakkain ja näin saadaan aikaan myös kilpailua. Ruokalan osan on sama ongelma kuin on myös äh, turvallisuuspalvelujen suhteen on vain yksi tai kaksi palveluntarjoajaa, jotka voivat äh, tämän mittaluokan palvelua ylipäätään tarjota. Eli ei ole kovin paljon kilpailua, ei turvallisuusalalla eikä myöskään keittiöalalla. Ja ajattelemmekin nyt, että tässä ajan mittaan voisimme saada kaksi äh, tai kolme suurempaa ruokasalia, ruokalaa, joissa joista, joiden välillä ihmiset voivat sitten valita. Ja näin saadaan todella myös lisää joustavuutta ja kilpailua. Kiitän myös huomiostanne liittyen kielipalveluihin pyynnöstä on demand, eli kielipalvelu tarjotaan pyynnön perusteella. Tämä on myös budjettivaliokunnan ehdotus. Ja luonnollisesti tulkien osalta täytyy katsoa, että että ulko, ulkoisten tulkkien palkkaamiseen tarvitaan kyllä pitkät äh, ajat. Jopa vuotta etukäteen rekrytoida, rekrytoidaan äh, näitä ulkopuolisia tulkkeja ja sitten lyhyemmällä muutaman viikon äh, varoitusajalla asiaa katsotaan vielä tarkemmin ja hoidetaan lisärekrytointeja, jos tarpeen. Mutta tässä ei kyllä ole kovin paljon joustavuutta, mutta luonnollisesti voimme pyrkiä siihen, että palvelua tarjotaan pyynnöstä. Jos yksikään jäsen ei tiettyä kieltä ole pyytänyt, niin sitten sitä ei myöskään tarjota. Rouva Holmeier esitti vielä lisäkysymyksen matkatoimistosta. Tähän on kirjallisestikin vastattu. Business on bisnestä, talous taloutta. Näinhän se tietenkin on liiketoiminta on liiketoimintaa, mutta tämä on hiukan monimutkaisempaa. Kuitenkin on hyvä tietää, että että matkatoimisto ei mitään tienaa korkeampia hintoja tarjoamalla. Muuten voisi kuvitella, että se tarjoaa kalliimpia palveluja, koska se itse tästä jotakin hyötyy, mutta näin ei ole. Sitten vielä virka-auto, kuljettajapalvelu. Sitä ollaan uudistamassa. Jäsenvaltioiden toisenlainen malli on tässä pohjana. Me uskomme itse asiassa, että niin kuin turvallisuuspalvelujen alalla, myös tietotekniikan alalla hyödymme siitä, että sisäistämme nämä jo ulkoistetut toimet uudelleen. Mutta virka-autojen kohdalla voimme ehkä uskoa, että, että ulkoistaminen on järkevämpää, koska työajat ovat sellaiset, että esimerkiksi työskennellään myöhään iltaan asti, ja tämä ei ole taas välttämättä työehtojen kanssa yhteen sovitettavissa, joten ehkäpä voisimme saada aikaan ohjelmiston, joka voisi tarjota entistä paremmat mahdollisuudet kysynnän ja tarjonnan saamiseksi vastaamaan toisiaan. Toivon, että vastasin nyt tarkempiin kysymyksiin ja herra Söndergaard, äh, palaan teidän asianne nyt vielä sitten kahden kesken, koska unohdin kerta kaikkiaan, mistä oli kysymys. Kiitoksia siitä, että sain tilaisuuden puhua teille. Kiitos. Coming here. Kiitoksia kovasti, että pääsitte paikalle ja odotamme myös neuvoston pääsihteeriä tietysti tänne jossain vaiheessa. Te olette hyvänä esimerkkinä hänelle. Kiitoksia, että tulitte vielä. Arvostamme tätä kovasti. Ja näin muodon olemmekin saaneet esityslistan tämänkin kohdan käsitellyksi. Sitten muut asiat. Minulla ei ainakaan ole mitään ilmoitettavaa teille. Kohta 10. Seuraavan kokouksen päivämäärä. Se on torstai 10. marraskuuta. Tuolloin tilintarkastustuomioistuin esittelee vuosi kertomuksensa. Kiitoksia kovasti ja päätän kokouksen tähän. Kiitos.